Hyvät kollegat, me aloitamme kokouksemme. Olkaapa hyvät. Me aiomme käsitellä hyvin vakavaa aihetta, nimittäin halpalentomatkailu tulevaisuutta. Varsinkin ajatellen tätä alaa, kun on kyse näistä halpalentoyhtiöistä. Se sivuaa moniakin näkökohtia, jotka tänä päivänä enemmän kuin koskaan liittyvät kaikkein suurimpiin haasteisiin tällä vuosisadalla, kun puhutaan hiilestä luopumisesta tai ilmastovaikutuksista. Me tiedämme, että COP25 tai digitalisaatio tai kilpailukyky, mutta myös ajatellen turvallisuutta ja varmuutta. Mutta totta kai emme voi sivuttaa myöskään sitä, että voidaan työehtoja kohentaa Totta kai työntekijöiden, matkailijoiden hyvinvointi on tärkeällä. Sitten kun ilmailualan sisämarkkinat luotiin vuonna 1992, halpalentoyhtiöt ovat todennäköisesti hyötyneet enemmän kuin muut alat näistä tarjotuista mahdollisuuksista tämän eurooppalaisen hankkeen ansiosta. Ja sitten sen sijaan suuri, suurelta osin halpalentoyhtiöt ovat johtaneet ajatukseen, että on helpompaa matkustaa Euroopassa – kuulema demokraattisempaakin. Me kuulemme siitä tänään enemmän, koska nyt yhteydet ovat parempia pisteestä pisteeseen ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta 25 vuotta myöhemmin tämä ala, joka edelleen on luonteeltaan sellainen, että se on yhä hauraampi, niin koska todellakin se on kovin pääomavaltaista ja siellä on aika heikot katteet, niin siellä on yhä suurempia haasteita. Ja muistuttaisin todellakin ilmastonmuutos, eli kestävä kehitys, joka totta kai olemme tos, totta kai alalla, jossa kilpailu on kiivasta. Siksipä täällä olemme, jotta ymmärtäisimme paremmin näitä kysymyksiä, mutta enemmänkin vaaroja tällä alalla. Ja siksi me halusimme tämän kuulemisen, joka on myös tilaisuus kattavammin käydä läpi tilannetta tänä päivänä alalla ja miten nämä yritykset, miten halpalentoyhtiöt pyrkivät myös selviytymään näistä haasteista. Toivotan tervetulleeksi kaikki asiantuntijamme ja tässä aion esitellä heidät nyt puhujajärjestyksessä. Meillä on ensinnäkin asiantuntijoita herra Matthew Cressa, Tervetuloa. Oikealta lähdetään vasemmalle. Te olette viestintä vastaava Ryanairillä. Kiitos, että olette täällä. Ja sitten Frank Bauer, joka rahoituspäällikkö. Me olette Eurovinksin johtokunnan jäsen. Tervetuloa valiokuntaan. Sitten José Luis Arno. Tervetuloa myös valiokuntaamme. Te olette pääjohtaja Anan johtokunnassa ja myös varapuheenjohtaja Lissabonin matkailujärjestössä. Ja sitten rinnallanne on rouva Oana Petrusku. Te olette Blue Airin pääjohtaja. Tervetuloa valtiokuntaan. Ja meillä on myös rouva Livia Spera. Tervetuloa. Ja te olette puolestaan Euroopan liikennealan järjestön työntekijöiden pääsihteeri teille, kerrotte, mitä teillä on sanottavana. Tämä on varmasti kiehtovaa kaiken kaikkiaan. Ja katsotaan sitten, miten miettiä ratkaisukeinoja, kun meidän valiokuntamme täytyy ruveta niitä työstämään, jotta voidaan toimia niin, että kaikki mainitsemani haasteet saisivat vastauksia. Ja pitämättä puheitta, olen tässä kyllä hyvin tiukkana, kullakin teillä on lyhyt aika, kuusi minuuttia, tiedän, että se on vähän, mutta kuudessa minuutissa voi paljon sanoa. Tehän että, että täysistunnossa yleensä saa vain yhden minuutin. Teillä on kuusi kertaa enemmän. Eli tämän myötä pystymme sitten sen jälkeen käymään keskustelua jäsenten kanssa. Meillä on aivan varma, että parlamentin jäsenillä on lukuisa määrä kysymyksiä ja älkää epäröikö ilmoittautua puhujaluetteloon. No aloitamme teistä, herra Krasa viestintä vastaava Ryanairilta. Teillä on tasaan kuusi minuuttia. Nyt olkaapa hyvä. Kiitos, että tulitte. Thank you. Kiitoksia. Parahin puheenjohtaja, arvoisat eh, TRAN-valiokunnan jäsenet, kiitoksia sitä, että Ryanair kutsuttiin tähän kuulemiseen meidän eh, pääjohtajamme Michael O'Leary toivoi pääsemänsä paikalle, mutta hänellä oli muita sitoumuksia, joista oli ennalta sovittu, joten hän ei paikalle päässyt. Mutta minulle on suuri ilo ja kunnia saada tulla vastaamaan näihin kysymyksiin, jotka puheenjohtaja juuri mainitsi. Aivan ensin äh, voisin vielä tai puhua siitä, miltä nämä Euroopan ilmailumarkkinat näyttivät 30 vuotta sitten. Tuolloin oli tällaisia perinteisiä monopolilentoyhtiöitä, vain jokuinen, jokunen ja nämä lensivät eh, sitten tavalla, joka johti siihen, että matkustajat, paitsi että maksoivat hyvin korkeita hintoja, joutuivat eh, eh, linkittämään lentoja niin, että kolme neljä lentoa tarvittiin kohteeseen pääsemiseen. Ja nyt tältä näyttää tilanne tänä päivänä. Tässä todella puheenjohtaja mainitsi markkinoiden vapauttamisesta, lentomarkkinoiden vapauttamisesta, joka mahdollisesti myös halpalentoyhtiöiden toiminnan käynnistämisen ja nyt sitten yhdistetään suorilla lennoilla näitä suuria keskuskaupunkeja ja sitten pieniä kaupunkeja reunamilla ja myös äh, ihan reuna-alueita. Ajatellaan vaikkapa eteläistä Italiaa, eteläistä Espanjaa, Portugalia, Irlantia, Baltian maita. Kaikki nämä äh, alueet ovat äh, halpalentoyhtiöiden palvelun tarjonnan kohteita. Ja kun ajatellaan vaikkapa Ryanairia, me vastaamme lähes 20 000 työpaikasta Euroopassa, 20 prosenttia näistä alueilla, jotka ovat vähemmän kehittyneitä ja joissa on korkea työttömyys muuten. Ja kun ajatellaan nämä 86 kohdettamme, niin me olemme tehneet yhteistyötä ja solmineet työntekijöidemme kanssa kattavia työehtosopimuksia. Ryanair kuuntelee kyllä samalla myös mm, kuluttajia, matkustajia, asiakkaitaan. Meillä on yli 2000 reittiä ja ihmiset voivat joko ostaa peruslentopaketin tai sitten vapaaehtoisia ylimääräisiä palveluja. 90 prosenttia on meidän luottavuusasteemme, jos tulee myöhästymisiä tai ongelmia, niin Ryanair tarjoaa sitten nämä tukea ja apua palveluita matkustajille. Ryanair ja muut halpalentoyhtiöt ovat kyllä todella luotettavia. Me olemme itse asiassa vihrein lentoyhtiö. Meidän lentomme ovat täynnä verrattuna muihin lentoyhtiöihin. Meillä on kaikkein uusin lentokonekanta ja suoria lentoja, joten meidän lentomme vahingoittavat ympäristöä huomattavasti vähemmän ja näin ollen meidän hiilidioksidipäästömme matkustajakilometriä kohti ovat Euroopan alhaisimmat vain 66 grammaa. Tässä kuvassa nähdään, miten hyvin Ryanair toimii markkinoilla. Ryanairillä on Euroopassa kaikkein suurin matkustajaosuus. Me olemme eh, kuitenkin vasta viidenneksi suurin, eh, mitä päästöihin tulee. Eh, kun verrataan muihin lentoyhtiöihin, voidaan nähdä, että Rajan Eerin hiilidioksidi päästöt ovat samat kuin muilla lentoyhtiöillä, joiden matkustajamäärät ovat huomattavasti alhaisempia. Jo nämä lentoyhtiöt yleensä tarjoavat ensimmäisen luokan lentoja, samoin bisnesluokan lentoja, joiden käyttöaste on alhaisempi, eli matkustajia on lentoa kohti vähemmän. Samoin näillä lentoyhtiöillä on paljon transferlentoja, eli jotta pääsisi perille matkustajia lentää jonkun kohteen kautta näin ollen kaksi lentoa, kun taas halpalentoyhtiöllä lennon, lennon saa suoraan. Jos Euroopan parlamentti parlamentti haluaisi tehdä jotain asialle ja saada aikaan parannuksia, niin ehdottaisin, että ainakin transferlentoihin puututaan. Kun ajatellaan koko ilmailualaa, niin kaikilla on tietenkin oma tehtävänsä. Ensinnäkin valmistajien tulee tehdä tehokkaampia, vihreämpiä lentokoneita. Samoin tarvitaan puhtaampia polttoaineita. Ja kun ajatellaan nämä verotusta, niin ehkä olisi parempi keskittyä tehokkuuden parantamiseen ja vaikkapa biopolttoaineiden rahoittamiseen. Tämä auttaisi lentoyhtiöiden kestävyyden kehittämistä enemmän kuin verot, jotka kohdistuisivat vain matkustajien tilanteeseen suoranaisesti. Kun ajatellaan sitten halpalentoyhtiöitä. Ne ovat itse asiassa koko lentoalalla tai ilmailualalla niitä kaikkein parhaita lentoja, koska päästöt ovat kaikkein alhaisimmat ja lennot suoria. Kiitos alustuksestanne siitä, että kiinni puheajasta. Ja sitten Frank Bauer seuraavaksi Eurowingsista, olkaa hyvä. Hän on yrityksen johtokunnan jäsen ja rahoituspäällikkö, olkaa hyvä kuusi minuuttia. Lyhyen välin lentojen pitäisi olla huonoja. Ette usko, kuinka usein olen lukenut tai puhunut tästä asiasta viimeisten kuukausien aikana. Olen erittäin etuoikeutettu. Lähdin tänään kotikaupungista Limburista, Saksasta junalla suoraan tänne Brysseliin, Euroopan pääkaupunkiin. Ja äh, käytti pyörä, polkupyörää parlamentin tullessani, mutta kaikki eivät ole näin etuoikeutettuja, että pääsisivät suoraan eh, Euroopan pääkaupunkiin. Tästä syystä olen samaa mieltä, että näitä ei pitäisi kieltää, näitä lyhyen välin lentoja. Kiitoksia, että kutsuitte minut tänne kuulemiseen tänään. Minulla on kunnia puhua teille tänään. Eh, me päivittäin viemme eh, matkustajia man, mantereen laajuisesti kustannustehokkaalla tavalla. Meidän pitäisi olla ylpeitä tässä, tästä, eikä hävetä sitä. Myöskin tulevaisuudessa se, että matkustaa Lissabonista, Budapestiin, Atenasta, Osloon tai Kölnistä, Madridiin, lentokone on matkustajille ensimmäinen valinta. Ja tästä syystä lentoteollisuuden osallisena meillä on velvollisuus pitää kiinni näiden matkustajien toiveista ja ottaa huomioon tietysti myöskin ympäristö kaikkien muiden ohella. Me arvostamme työntekijöitämme tärkeimpänä osanamme ja myöskin kunnioitamme halpalentopuolellakin työlainsäädäntöä. Me olemme jo pyrkineet vähentämään päästöjämme sekä melu- että hiilidioksidipuolella ja jatkamme tätä edelleen. Jotta saavutamme tämän, meidän täytyy täytäntöön panna kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin täytyy investoida jatkuvasti uusiin uusiin äh, lentokoneisiin. Me investoimme miljardeja vuosittain päästöjen vähentämiseksi. 2019 Neo kuluttaa huomattavasti vähemmän, 22 prosenttia vähemmän kuin aikaisemmat koneet ja myöskin melupäästöt vähenevät noin 50 prosentilla. Listahinta tällaiselle koneelle on noin 115 miljoonaa euroa, kun ajatellaan nyt lentoveroa Saksassa. Menot kasvavat noin 250 miljoonalla eurolla, eurolla per vuosi, joka on 11 prosenttia bruttotulosta. Mikäli nyt ajatellaan näitä veroja, niin silloin meillä on vähemmän varoja käytettävissä tehokkaammille lentokoneille. Me tarvitsemme yhtenäiset säännöt sen sijaan, että olisi vain kansallisia sääntöjä. Toinen toimenpide on se, että toteutettaisiin yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. En voi uskoa, että Eurooppa on jättänyt näin tärkeän hankkeen huomiota vuosiksi koska lentokone voi mennä suoraan, mutta meidän täytyy kuitenkin mennä välikohteiden kautta, joka lisää näitä päästöjä 10 prosentilla. Ja tämä johtuu siitä, että eurooppalainen ilmatila on edelleen hyvinkin pirstaloitunut. 90-luvulta lähtien ilmailuala on edistänyt tästä syystä hanketta nimeltä yhteinen eurooppalainen ilmatila. Ja haluan kiittää teitä kaikkia, jotka ovat edistäneet sitä, mutta meidän pitää saada kuitenkin kourin tuntuvia toimenpiteitä aikaisiksi. Ja nyt todellakin täytyisi ryhtyä toimenpiteisiin. Kolmas toimenpide, se, että käytettäisiin vaihtoehtoisia polttoaineita. Olen vakuuttunut, että niin kauan kuin olen ollut aktiivisesti mukana lentoteollisuudessa, en tule näkemään tällaisia uudistuksia. Syy tähän on se, että kehityssyklit ovat erittäin pitkiä. Se, että suunnitellaan tai on suunniteltu hyvinkin moderneja lentokoneita. Tämä on tapahtunut jo 90-luvulla ja tämä liittyy myöskin korkeisiin standardeihin turvallisuuden ja luotettavuuden puolella. Tästä syystä hiilineutraalit biopolttoaineet tai niin sanotut e-polttoaineet ovat ainoa realistinen ratkaisu niin, että voimme seuraavan 30 vuoden aikana tulla todellakin hiilineutraaleisiksi. Meidän täytyy tuottaa sellaisia polttoaineita, jotka tuottavat yhtä paljon kuin mitä myöhemmin voidaan ottaa pois. No, teknologia on kylläkin käytös, käytettävissä, mutta se, että tuotantokapasiteetteja lisättäisiin, tämä täytyy tehdä. Me tarvitsemme tästä syystä e-polttoaineiden niin sanotun gigatehtaan verrattuna eh, litiumakkuihin, joita Elon Musk kaavailee. Kun ajatellaan matkustajia, se, että voidaan luottaa matkustajien oikeuksiin, niin tämä on hyvä asia, mutta kuitenkin Eurovix on joutunut kompensoimaan esimerkiksi hotelliöitä noin 153 miljoonan euron arvosta vuonna 2018, kun ajatellaan lipputuloja. Tämä on ollut puolestaan 60 miljoonan euron luokkaa. Ja esimerkiksi Small Planet ajautui konkurssiin, koska nämä maksut olivat niin korkeita. Tästä syystä me tuemme sitä, että asetusta päivitettäisiin. Me olemme sitoutuneet siihen, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään yhtäältä nykyaikaistamalla lentokalustoamme, mutta myöskin valvonnan täytyy olla tehokkaampaa ja myöskin polttoaineiden täytyy olla kilpailukykyisempiä. Myöskin matkustajien oikeuksia täytyy päivittää tasapainoisemmaksi, kun ajatellaan teollisuuden kuluja ja kuluttajan suojaa. Ilmailulla on erittäin tärkeä rooli Euroopan unionissa ja sillä tulee tämä rooli olemaan myöskin tulevaisuudessa. Tästä syystä ei pitäisi näitä lyhyen välin matkoja, lentoja kieltää. Kiitoksia oikein paljon ja jään odottamaan keskustelua myöhäisemmässä vaiheessa. Kiitos puheenvuorostanne. Ja nyt puheenvuoron saa herra José Luis Arnaud. Kuusi minuuttia. Olkaapa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minulla muutama diakin. Saanko laitteen? So, despite, despite the slides being... Uh, Huolimatta siitä, että ne ovat nyt englanniksi, niin kun tulkkausta on, niin aion puhua äidinkielelläni portugaliksi. Uh, Halpalentoyhtiöt ovat tarjonneet hyvin tärkeän myönteisen panoksen matkailun demokratisoimiselle halpalentoyhtiöt ovat tuoneet markkinoille uusia matkailijoita paikkoihin, joihin aikaisemmin on ollut mahdollista päästä. Euroopan sisämarkkinoilla on pystytty nyt yhdistämään pieniä yhteisöjä myös keskenään. Halpalento ilmiö ei rajoitu pelkästään matkailuun, vaan opiskelijat, PK-yritykset ja niin edelleen ovat nekin pystyneet nauttimaan halpalentoyhtiöiden tarjouksista ja kilpailusta, jota on syntynyt. Portugal on maa, joka sijaitsee äärialueilla 90 prosenttia matkustajista tai matkailijoista saapuu lentoteitse. Maa sijaitsee kaikkein läntisimmällä reunalla Euroopassa. Niinpä yritykset, halpalentoyhtiöt ovat antaneet mahdollisuuksia kehittää matkailua. Mutta lentoyhtiöt, nämä perinteiset täyden palvelun yrityksetkin jatkossa ovat kasvuuralla. Se on johtanut siihen, että liikenne on kasvanut entisestään. Mukana on varsinkin ollut halpalentoyhtiöitä. Meillä on nykyaikainen malli käytössä, jossa huomioidaan sekä julkiset että yksityiset etunäkökohdat. Huomioidaan myös eri alueiden ja väestön etunäkökohdat. Se on yksinkertainen ja ennakoitavissa oleva järjestelmä, kun siinä on luovuttu perinteisestä mallista, joka puolestaan perustui tehokkuuteen perustuvaan tuloon ja eri laitoksiin ja siihen, että investoinnit olisivat suuremmat. Eli tässä on huomioitu nyt paremmin markkinat. Sitä paitsi on pystytty tämän rohkaisun myötä kehittämään yrityksiä itseään. Ja tämä koskee sekä lentoyhtiöitä että myös lentoasemia. Matkan hinta on erittäin tärkeä matkailijalle. Se, että käytetään erilaisia digitaalisiakin ratkaisuja, voidaan senkin myötä kuluja leikata. En aio tässä puhua pelkästään nyt Lissabonista. Porton kaupunki on niin ikään kehittynyt merkittävästi. Kiitos halpalentoyhtiöiden. Ja, ja todellakin vapauttaminen koskee myös Asoreja. Yritykset ja halpalentoyhtiöt varsinkin edustavat 26,7 prosenttia BKTstä. Ja totta kai 14 prosenttia edustaa tämä työpaikoista tällä alalla Lissabonin alueella. Matkailun kehittäminen ei ole ollut mahdollista muuten kuin nimenomaan halpalentoyhtiöiden ansiosta. Totta kai meidän täytyy leikata hiilidioksidipäästöjä. Se on myös yksi tavoitteista ollut lentoasemilla Portugalissa. Toisin sanoen me tarvitsemme rahoituskannustimia. Näin lentoyhtiöt puolestaan pystyisivät hankkimaan nykyaikaisempia koneita, jotka saastuttaisivat vähemmän. näiden alueiden liik- väestön liikkuvuus on erittäin tärkeässä asemassa. Kaikkien asianosaisten pitää pystyä nauttimaan näistä markkinoista, huomioiden kuitenkin myös ympäristötavoitteet. Uudella tekniikalla on myös ratkaiseva roolinsa, kun haetaan tehokkuutta. Tämä koskee yhtä lailla myös kustannusten leikkauksia, kuten se käy lentoyhtiöitä että lentoasemia. Kustannustehokkuutta siis tässä haetaan. Lentoliikenne kasvaa kasvamistaan. Lippuja ostetaan yhä enemmän verkossa. Ja totta kai myös matkailualan yritysten täytyy siirtää toimintaansa. Tuosta totta kai halutaan päästä eroon näistä pienistä keskeytyksistä myös näillä lyhyillä matkoilla niin, että huomioitaisiin myös uudet sukupolvet. Toki on tällä myös omat rajansa. Tämä koskee varsinkin lentoa lentojen lähtö- ja saapumisaikoja, joita lentoyhtiöillä on. Tässä on eronsa, kun ajatellaan perinteisiä lentoyhtiöitä ja uusia, niin että pystytään käyttämään ilmatilaa, oli sitten kyse siviili- tai sotilasilmatilasta. Siinä täytyy huomioida myös ne korvaukset, joita on tarjolla matkustajille. Joskus nämä kustannukset ovat kallis menoerä lentoyhtiöille. Halpalentoyhtiöt ovat kyllä hyvin myönteinen kokemus ollut Portugalille, matkailulle, henkilöiden liikkuvuudelle. Mitä haasteita sitten on? Ne puolestaan liittyvät ympäristöön, kestävyyteen. Siinä meidän täytyy löytää uusia ratkaisuja myös teknologian avulla, ilman että siinä kyseenalaistetaan kuitenkaan oikeutta liikkuvuuteen, joita halpalentoyhtiöt ovat tarjonneet meidän kansalaisille, Niitä voidaan myös yhteenkuuluvuutta vahvistaa. Kiitoksia kovasti puheenvuorostanne. Ja sitten pitemmitä puheita vuorossa on Rova Oana Petrescu. Kuusi minuuttia. Thank you. Uh, thank you, Mrs. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät parlamentin jäsenet. Minulla on suuri kunnia olla tänään täällä ja puhua halpalentoyhtiöiden tilanteesta Euroopassa. Joitakin vuosia sitten 20 vuotta sitten minun maassani Romaniassa ihmiset eivät saaneet matkustaa ja heillä ei myöskään ollut varaa matkustaa. Vuonna 1999 alle 5 prosenttia ihmisistä matkusti tai teki töitä ulkomailla vain noin kymmenen vuotta sitten, sen jälkeen kun liitymme Euroopan unioniin ja halpalentoyhtiöt sitten tulivat Romaniaan, niin vasta tämän jälkeen me saimme täydet hyödyt tästä. Nyt yli 20 prosenttia romanialaisista tekee työtä ulkomailla, yli 50 prosenttia romanialaisista matkustaa ulkomaille. Tämä on hyvin suuri asia meidän maallemme. Ja tämä todellakin edistää Romanian tilannetta Euroopan unionissa. En nyt puhu Blue Airista. Se on aika pieni lentoyhtiö. Sen kotipaikka on Romaniassa. Ja noin 5 miljoonaa matkustajaa matkustaa yhtiöllämme. Meillä on noin 200 työntek- 200 000 työntekijää ja me pyrimme vaikuttamaan myöskin äh, talouden kasvuun, vaurauteen ja myöskin pidämme huolta ympäristöstämme myöskin, nimenomaan juuri omalla alueellamme. Halpalentoyhtiöt äh, ikään kuin päästävät ihmiset äh, laajemmalle alueelle. Romania on Karpaattien vieressä, joten ei ole kovinkaan helppo esimerkiksi matkustaa Moldovasta Romaniaan, joten lentoliikenne on meille elintärkeää, jotta voidaan vähentää alueiden välisiä taloudellisia eroja. Ja myöskin lievittää näitä historiallisia eroja, joita meillä on. Ja tämä on totta koko Euroopan osalta. Me uskomme, että varsinkin nyt tällaisina aikoina, kun maahanmuutto on vahvempaa kuin aikaisemmin, kun kulttuurierot ovat entistä näkyvämpiä, matkustaminen auttaa ihmisiä ymmärtämään paremmin näitä kysymyksiä. Se helpottaa integroitumista, ja äh, helpottaa ihmisten vastavuorosta ymmärtä, ymmärtämystä. Ilmailu äh, antaa myöskin uudelle eurooppalaisten sukupolvelle mahdollisuuden ymmärtää paremmin sen arvoja ja olla suvaitsevaisempia. Kyse on demokratiasta ja rauhasta. Me uskomme, että se, että lentäminen on taloudellisesti mahdollista, vaikuttaa tähän. Nämä halpalentoyhtiöt ovat hyötyneet EUsta ja ne ovat olleet kumppani, hyvin vahva kumppani tässä hankkeessa. Näin työvoima liikkuu helpommin ja me tiedämme myöskin, että kilpailukyky liikkuu, liittyy tähän – Tiedämme, että matkustaminen voi korvata esimerkiksi kalliit asunnot ja matkustaminen voi myöskin tuoda perheitä yhteen silloinkin, kun ihmiset päättävät tehdä työtä jossakin, missä heitä tarvitaan. Uskomme myöskin, että PK-yritykset, ihmiset ja yrittäjät ja ihmiset, jotka työskentelevät PK-yrityksille, käyttävät näitä halpalentoyhtiöitä. Heille on elintärkeää saada enemmän investointeja, työmahdollisuuksia näiden linkkien kautta. Ja me uskomme, että meille ja Blue Airille tämä on myöskin prioriteetti seuraavien vuosien aikana, että PK-yritykset ovat äh, vakoiden kannalta tärkeitä. Me tiedämme, että suuret yritykset luovat kasvua, mutta pienet yritykset, paikalliset yritykset luovat vakautta myöskin kriisi- ja lama-aikoina. Ja uskomme, että on hyvin tärkeää vakauttaa pk-yritysten tilannetta tällaisina aikoina. Ja tällaiset huokeat lentoyhtiöt voivat tehdä tämän. Tässä kasvu ei ole mahdollista ilman alueellista kohesiota. Euroopassa on suuria eroja eri alueiden välillä e- Euroopassa on alueita, jotka ovat hyvin rikkaita ja alueita, missä ihmiset eivät voi esimerkiksi käydä koulua. Siellä ei ole vaurautta ja me uskomme, että se, että linkitetään nämä äärialueet Euroopan ytimeen on Euroopan tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Ja pienemmät lentokentät eivät tuo ainoastaan uusia työpaikkoja, vaan tuovat merkittäviä mahdollisuuksia vaurauden lisäämiseksi. Ja totta kai tutkimus, innovaatit ja kaikki mitä koulutuksen ja matkailun liikkumisen kautta voidaan saada aikaiseksi. Me uskomme, ja Romaniassa tämä pätee, että halpalentoyhtiöt tarjoavat kestävämmän vaihtoehdon matkailulle. Me olemme laskeneet hiilidioksidipäästöjä meidän koneidemme osalta ja me katamme nämä matkustajat ja näin ollen ihmiset matkustavat tämän autolla Esimerkiksi lento, kun ajatellaan lentomatkailua, niin tilanne on 30 prosenttia parempi ilmailun osalta kuin jos käytetään autoa Romaniassa. Me puhumme hyvin paljon rautateistä ja niihin investoimisesta. Ja tämä on pitkän aikavälin investointia. Rautateiden tämänhetkinen tilanne on sellainen, että tämä on todella pitkän aikavälin hanke ja nyt uuden infrastruktuurin rakentaminen vaikuttaa suuresti biologisen monimuotoisuuteen. Ja tässä nyt on olemassa riski, että tässä vaikutetaan elinympäristöihin. Meidän pitäisi voida hyödyntää tätä ja todellakin pyytäisin, että komissio tarkastelisi myöskin päästöjä ja vihreää matkailua kokonaisvaltaisemmalla tavalla – Pyytäisimme, että komissio tarkastelisi tätä ikään kuin koko syklin osalta. Me uskomme, että huokea ilmailu helpottaa matkustamista, nopeuttaa talouden kasvua ja Blue Airin osalta me pyrimme tähän joka päivä. Meillä on vahvaa ana- analyysiä mukana, että voimme varmistaa, että koneen, koneiden käyttöaste on 90 prosenttia. Me korvaamme lentokalustoamme, me pyrimme yhteisiin toimenpiteisiin myöskin polttoainekulutuksen osalta ja meillä on myöskin teknologia-aloitteita, joiden avulla pyritään digitalisoimaan tätä toimintaa. Kiitoksia. Erinomaista. Kiitos teille. Ja päätteeksi Tehrova Livia Spera, kuusi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin, ah, kiitos tästä valiokunnan kutsusta. Todella muka, mukavaa, että meidät on kutsuttu tänne edustamme viittä miljoonaa työntekijää liikennealalla ja 500 000 ilmailualalla. Haluaisin aivan aluksi muistuttaa teitä kaikkia, kun puhutaan edullisesta liikenteestä, niin tietenkin on olemassa kustannus, jotta tämä olisi kestävää niin yhteiskunnallisesti, ympäristön kannalta kuin taloudellisestikin. Tällä on vaikutuksensa koko ilmailualalle. Ajatellaan vaikkapa rahtia, ajatellaan myös äh, niitä lentoyhtiöitä, jotka toimivat toisenlaisen liiketoimintamallin pohjalta. Äh, todella Euroopan unionissa on oikeus liikkuvuuteen äh, ja onko oikeus matkustaa hinnalla, joka on alhaisempi kuin tuotannon kustannukset. Emme me vastusta halpalentoyhtiöitä, mutta Äh, haluamme kuitenkin äh, oikeudenmukaisuutta ja yhtäläisiä toimintaedellytyksiä, kun ajatellaan työntekijöitä, lentäjiä ja matkustamohenkilökuntaa. On erilaisia halpa lentomalleja. Äh, näitähän malleja on nähty jo 70-luvulta asti yhteistä. Näille on se, että lennot ovat halpoja. Mm, jotkut kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia, toiset eivät. On hyvä, että TRAN-valiokunta on nyt ö, kutsunut tänne halpalentoyhtiöiden edustajia. Jotkut näistä neuvottelevat ammattiliittojen kanssa vapaaehtoisesti, toiset vain pakon edessä ja pyrkivät ikään kuin välttelemään neuvotteluja miehistön jäsenten kanssa. Viime vuosina, mitä tulee äh, työtoneuvotteluihin, niin meidän jäsenemme ovat todenneet, että tietyt halpolentoyhtiöt ovat hyvin vastahakoisia käymään neuvotteluja yhdistymisvapautta, eivät niinkään haluaisi kunnioittaa, eivätkä myöskään työehto, neuvotteluja eri työmarkkinaosapuolten välillä. Pyritään löytämään e, vaikkapa Puolassa on pakotettu ihmiset itsenäisiksi yrittäjiksi ja ne, jotka eivät ole tähän suostuneet, ovat sitten saaneet potkut vaikkapa Eh, ja voiko todella henkilö, joka työskentelee yhdellä ainoalle lentoyhtiölle, jonka univormua aina kantaa, olla itsenäinen ammatinharjoittaja? Tätä kannattaisi ehkä kysyä itse, itse itseltämme. Samoin eh, Saksassa eh, on nähty tapauksia, samoin Tanskassa ja viimeksi nyt Alankomaissa, jossa halpolentoyhtiöt ovat siirtäneet toimintansa pois näistä maista, kun päätökset ovat olleet niiden tahdon vastaisia. Ja tosiaan nämä työntekijät pakotetaan sitten itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Reuters tieto toimisto totesi tuorehkossa artikkelissaan, että voi olla todellinen turvallisuusuhka, kun työntekijät esimerkiksi pakotetaan työhön sairaana. Ja halpalentoyhtiöt myös painostavat työntekijöitään sairauslomien, sairauslomia rajoittamalla. Espanjassa vastikään halpalentoyhtiön työntekijät, jotka eivät onnistuneet myymään virvokkeita matkustajille lennon aikana, joutuivat kurinpitomenettelyn kohteeksi. Samoin sitten on ollut erilaisia vastaavia tapauksia. Kun liikennealasta pyritään tekemään kiinnostavampi työskentelyympäristö naisille, heitä on tällä hetkellä vain 22 prosenttia, niin tietyt plus. Anteeksi, voisitko puhua vähän hitaammin? Tulkkeja ajattelen, no niin. Um, so some of the... Voi pahoittelut. Niin, tosiaan jotkut näistä halpalentoyhtiöistä käyttävät äh, tällaisia vuokravälitysfirmoja äh, kattaakseen jopa 90 prosenttia työntekijöistä, miehistöistään ja pahoittelen tässä, kun joudun sanomaan yhdenkin yhdellekin aiemmalle puhujalle, että eivät todellakaan kaikki työntekijänne ole palkkalistoillanne, vaan ovat erittäin epävarmoissa työsuhteissa. Samoin sitten esimerkiksi naispuolisille työntekijöille äitiys- ja vanhempain lomajärjestelyt ovat hyvin vaikeat. Ja yhtiöt käyttävät hyvin paljonkin rahaa löytääkseen mahdollisimman itselleen edullisen liiketoimintamallin ja välttääkseen mahdollisimman monia sääntöjä ja välttääkseen esimerkiksi työehtosopimuksia. Tätähän voi kutsua sosiaaliseksi polkumyynniksi ihan suoraan. Kun liikenteestä halutaan tehdä ja liikkumisesta demokraattisempaa, niin muistuttaisin, että Liikkuvuus on tietenkin osa Euroopan sosiaalista mallia, mutta mm, ongelmia myös on ja tietenkin täytyy tarkastella myös liikenteen kokonaiskustannuksia, ei yksinomaan matkustajakohtaista kustannusta. Pitää esimerkiksi puhua tuista, joita lentoyhtiöt saavat ja jos otetaan huomioon tämä kokonaiskuva, niin ammattiliittojen kannalta on hyvin turhauttavaa nähdä, kuinka Euroopan unioni ihan oikein on pyrkinyt vahvistamaan lentomatkustajien oikeuksia, mutta samalla ei ole kyllä pyritty ollenkaan yhtä lailla suojelemaan työntekijöiden oikeuksia. Saapa nähdä, tai katsotaan vaikka Thomas Cook-yhtiön tapausta. Matkustajat kyllä lennätettiin takaisin kotiin, mutta työntekijät joutuivat jäätyään ikään kuin rannalle tekemään sen oma kustanteisesti. Me katsomme, että tehdyt ehdotukset tähän mennessä ovat liian varovaisia ja katsomme, että alan sosiaalista ulottuvuutta tulisi vahvistaa huomattavasti miettii, ei voi olla, että lentoyhtiöt palkkaavat äh, ihmisiä äh, ikään kuin itsenäisinä ammatinharjoittajina. Samoin, samoin niiden ei tulisi voida palkata vuokratyövoimaa, ähm, asiantuntijaryhmää, joka piakkoin aloittaa työnsä, äh, tulee myös varmasti puuttumaan tähän kysymykseen. Ja tässäpä tämä oikeastaan olikin puheenjohtaja. Kiitos paljon. Hyvä. No niin siinä saatiin katsaus tilanteeseen aika uskomatonta, kun tässä kaikkia kuunneltiin. Ja minä olisin halunnut vähän lukutietoja, kun sanotaan, että tänä päivänä ilmailu on puhtaampaa kuin verrattuna joihinkin muihin aloihin, kuten rautatieliikenteeseen. Ehkä tässä kannattaa olla tarkkana, hyvät puhujat. Täällä nyt lainsäätäjiä, jäseniä ja varsinkin asiantuntijoita näissä kysymyksissä. Ihan mitä tahansa ei voi sanoa heillekään. Ja minusta, minä kuulin sellaisia asioita, jotka minusta ovat vähän ongelmallisia. Niinpä käynnistäkin keskustelun kaikki ne kysymyksineen. Herra Marines, kun teistä aloitamme. Kolme minuuttia. Ei pidä unohtaa, että jos haluatte kirjoittaa puhilottonen, nyt on viimeinen mahdollisuus. Thank you, president. Kiitos, puheenjohtaja. No, ehkäpä joillakin on muita ajatuksia tai näkemyksiä kuin teillä, älkää olko niin yllättynyt. Totta kaikki, kaikki täytyy tarkistaa, mutta hyvät ystävät, kiitoksia oikein paljon näistä esityksistä kaikille teille. Haluan kertoa teille, että nyt keskustelu liittyy lähinnä tuohon Green Dealiin ja ilmailun päästöihin – Täältä tulee tiukkoja kysymyksiä, koska ilmailu on todellakin kovan paineen alla tällä hetkellä. Joten pyytäisin teitä, että näissä vastauksissa selittäisitte kollegoilleni, mitä te teette päästövähennysten saavuttamiseksi, mutta ei ainoastaan Ah, kun ajatellaan veroja tai hinnankorotuksia lentojen vähentämiseksi, vaan äh, millaisia todellisia ratkaisuja olisi. Käytätte pieniä koneita siten, että voidaan välttää nämä tällaiset jatkoyhteyslennot. Tai kun ajatellaan moottoreita tai parempia koneita – tietysti kun ajatellaan niiden aiheuttamia päästöjä. Puhun nyt kaikista tämänkaltaisista ratkaisusta. Tässä voidaan käydä todellista keskustelua, sillä ilmastonmuutoksen torjunta on hyvin, hyvin vakava asia, hyvin vakava asia. Ja sitä tulisi lähestyä hyvin vakavalla, vakavamielisellä tavalla, ei ainoastaan puhua tavoitteista tai äh, puhua ihmisten lentohäpeästä tai tällaisesta, vaan teidän pitäisi tämä nyt ottaa huomioon, kun vastaatte näihin kysymyksiin. Lykkyä tykö. Paljon kiitoksia. Merci. Kiitos, herra Marinescu. Herra Danielson, olkaapa hyvä. Thank you. Kiitos ja suuret kiitokset myös kaikille panelisteille näistä puheenvuoroistanne. Tämä on kyllä erittäin mielenkiintoinen aihe moneltakin kannalta. Itse ehkä puhuisin tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta, työntekijöiden oikeuksista. Kaikkihan te teitte selväksi, että ilmeistä on, että alpalentoyhtiöt ovat yhteyksiä Euroopassa, lentoyhteyksiä Euroopassa parantaneet, mutta useammat tutkimukset itse komissioltakin ovat osoittaneet, että halpalentoyhtiöt ovat epätyypillisten epävarmojen työsuhteiden mestareita, tällaista erilaista esimerkiksi itsenäisen ammatin harjoittamiseen freelance-toimintaan perustuvaa työntekijöiden hyväksikäyttöä ja niin edelleen. Tämä vaikeuttaa perhe- ja työelämän yhdistämistä ja häiritsee myös Euroopan yhtenäisen ilmatilan yhtenäisiä sääntöjä. Tiedän, että edustatte täällä eri yhtiöitä, mutta voitteko lentoyhtiöiden edustajina selittää minulle, miksi tällaiset käytännöt ovat levinneet ja ovatko ne mielestänne tarpeellisia? Sitten hiukan yksityiskohtaisemmin ja suoremmin kysyisin vielä Ryanairin edustajalta, että oletteko samaa mieltä, että kansallisen lainsäädännön tulisi ohjailla työntekijöiden työsopimuksia, palkkausta, lomaoikeuksia ja niin edelleen. Euroopan unioni haluaisi tukea sosiaalisesti vastuullisempaa ilmailualaa. Mitä te voisitte yhtiöissänne tehdä, jotta te olisitte sosiaalisesti vastuullisempi työnantaja. Puhuitte paljon ilmastosta ja vihreydestä, mutta ette niinkään paljon työntekijöiden oikeuksista. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos, herra Danielson. Herra Posetas. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin kiittää, viittää puhujaa, jotka täällä puhuivat, koska ne olivat todellakin mielenkiintoisia puheenvuoroja. Tässä on paljon haasteita halpalentoyhtiöinä, digitalisoituminen, kilpailukyky, työntekijöiden paremmat olosuhteet, turvallisuus. Siis todellakin paljon niitä on, mutta nimenomaan me olemme huomanneet, että halpalentoyhtiö, tai monet niistä ovat myös törmänneet rahoitusongelmiin viime vuosina. Totta kai kustannut ovat nousseet tai sitten on tullut yritysten fuusioita ja mitä jäätä meillä on tie toimittanut, niin 2010 vuodesta on kaiken kaikkiaan 125 yritystä lopettanut toimintansa. No Espanjassa minun maassani. Yrityksillä on paineita todella paljon, jotta voisin terviytyä tehtävistä mahdollisimman hyvällä tavalla. Ja jonkinlainen tasapaino syntyisi voittojenkin osalta. Meillä on jotakin laskelmia, että kukin yritys 1,50 euroa per matkustaja tämä voittoa. Ja haluaisin kuulla teiltä ja varsinkin yritysten edustajilta, kun, kun ajatellaan, että on kyse suurista yrityksistä, kuten Ryanair, joka ei ole mikään poikkeus myöskään ajatellen näitä merkittäviä haasteita. Siksi olisi hyvä kuulla vähän ajatuksia tästä, jos ajatellaan Kanarian saaria ja päätöksentekoa Euroopan tasolla esimerkiksi, niin se on vaikuttanut Las Palmasiin, Tenerifan eteläosa ja Lanzarotteen. Ja se on johtanut siihen, että Lanzarotte, jossa on, siellä on 100, yli 100 000 matkailijaa, joka käyttää tätä keinoa, niin se on lähes 25 prosenttia koko lentoaseman toiminnasta, niin totta kai sitten se vaikuttaa myös siihen, että henkilöiden määrä, joita voidaan palkata, pienenee. Ja haluaisin herran Matthew Skaadalta kysyä, kun hän nyt on yrityksen puolessa vastaamasta asioista. Tämä kysymys voi vaikuttaa ehkä sovellettavissa myös kaikkiin muihin yrityksiin. Eli millä tavalla, mitä keinoja voitte käyttää ja hyväksyä tällä teidän alallanne ja myös ajatellen Euroopan toimielimiä niin, että nimenomaan nämä haasteet saisivat enemmän huomiota, ja varsinkin niin, että voitaisiin jotenkin ennakoida, mihin tilanteisiin voidaan päätyä. Totta kai ymmärtäen, kun liberaalipuolesta olen, että totta kai siinä on eronsa siinä, että mikä on toimivalta kullakin julkisella yksityisellä mutta kun me haluamme nyt yhteistyötä tehdä, niin mitä mieltä olette, miten voitaisiin tehdä tätä yksityisen julkisen sektorin kesken, että vältyttäisiin tilanteista, joihin on päädytty viime vuosina? Kiitos. Kiitos. Rabautha. Rouva de Parne, olkaa hyvä. Oui, madame la présidente. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon mahdollisuudesta puhua tästä äh, matkustuskeinosta, joka ei ole kovin helppo. Olin yllättynyt siitä, kun puhuttiin biologista monimuotoisuudesta, että mainitsitte, että nyt sitten, koska on näitä halpalentoyhtiöitä, niin luonnon monimuotoisuus säilyy, jos nyt investoidaan liikenteeseen ja, ja jos ne ovat haitaksi paikallisille ekosysteemeille, niin, niin kuin tiedämme, niin ilmastokriisi ö, johtuu biodiversiteetin pienenemisestä noin 80 prosenttisesti. Ja on todella hämmästyttävää, että käytätte tällaista argumenttia tässä Totta kai on sellaisia eurooppalaisia alueita, jotka ovat äärialueita. Te puhuitte tästä. Ja nyt tietysti sitten ilmailu on vaikuttanut siihen, että näihin, näille alueille on helpompi päästä, ja tämä on vaikuttanut tähän. Mutta nyt ajatellaan sitten myöskin sitä, miten verot vaikuttavat näihin, näihin eri liikennevälineisiin. Ja nyt on esimerkiksi tällainen, julkaistu tällainen tutkimus, jossa puhutaan veronmaksajista ja että nämä ovat todella korkeat, korkeat maksut ja näin kilpailu vääristyy tästä, joten me emme voi argumentoida ainoastaan tällä tavalla. Meidän täytyy yhdessä saada aikaiseksi uusi liikenteeseen liittyvä visio ja täytyy totta kai investoida infrastruktuurin osalta Euroopan eri kolkkiin, mutta olemme vakuuttuneita vihreinä, että tämä ei ole hyvä tapa todeta, että tämä on ainoa tapa saada eurooppalaisia liikkumaan, vaan on hyvin paljon monia muita mahdollisuuksia rautateitse bussin avulla. On uusia teknologioita niin, että ihmiset saadaan liikkeelle, joten tämä argumentti, että olisitte erityisen ekologisia, on kyllä mielestäni liioiteltua. Kiitos. Rova Duparne. Herra Haider, eikö kysyttävää? Rova Kuntura, oletteko paikalla? Madame de... Puheenjohtaja, kyllä haluaisin käyttää puheenvuoron. Niin. Thank you. Uh- Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaan minä käytän meidän puheenvuoromme. Mm, tämä paneeli on kyllä täysin epätasapainoinen ja me päästämme tässä tilaisuuden käsistämme keskustellaksemme halpa lentoyhtiöiden ympäristökustannuksista ja sosiaalisista kustannuksista ja siitä hyvin vahvasta tuesta, jota teidän yhtiönne saavat Euroopan veronmaksajilta. Ja kyllä minä nyt hiukan pohdin miten te olette demokratiaa ja rauhaa edistäneet ja vähentäneet päästöjä ja perheetkin vielä yhdistäneet. Anteeksi nyt, mutta en minä tätä kyllä nyt ihan purematta niele. Äh, ensinnäkin Ryanair kertoo, että käyttää satoja miljoonia ympäristöveroihin ja jos vain kaikki olisivat niin kuin te, niin kaikki eläisimme vihreässä maailmassa ja nuo tehottomat lentoyhtiöthän tässä syypäitä ovat. Katsotaanpa nyt tosiasioita kuitenkin. Ensinnäkin, ymmärrättekö tosiasian, että ilmailu on kaikkein ja lentoliikenne kaikkein vähiten verotettu liikennemuoto ja eikö ole totta? totta, että te maksatte ympäristöveroja eh, paljon, koska te, teidän päästönne ovat niin merkittäviä ja te olette nyt kymmenennellä siellä eh, päästö päästöjen suhteen. Aiemmin vain hiilivoimalat olivat yhtä paljon päästäviä kuin te nyt. Ja sitten kun te puhutte näistä per matkustaja, per lento, päästöistä, niin kyllä teidän koneenne päästöt ovat ihan yhtä merkittävät kuin kaikkien muidenkin. Teillä ehkä siellä on sitten enemmän matkustajia mutta sitten kun puhutaan vielä lentopolttoaineesta, niin kuin vihreät, vihreiden edustaja sanoi, teitä, te saatte niin paljon erilaisia tukia jotka menevät sitten muiden selkänahasta. Niin ja Portugalista sitten vielä. Portugali nyt ei ole mikään hyvä esimerkki. Itse tulen äh, Irlannista. Irlannin valtio, niin kuin Portugalikin, ovat jättäneet muut liikennemuodot ihan lehdellä soittelemaan. Ja, me, ja siitä syystä halpalintoyhtiöillä menee niin hyvin, kun ei ole mitään vaihtoehtoja näillä alueilla vaihtoehtoisia liikennemuotoja, kulkumuotoja, äh, niin kuin voisi olla. Ja ehkäpä te kaikki voisitte vielä vastata kysymykseen niin tuista, joita, joita esimerkiksi alueelliset pikkulentokentät saavat. Tiedämme, että niiden, niiden maksut on, ovat, ovat teille jopa välillä nolla euroa, koska olette painostaneet niitä reittien sulkemisella. Mietin, että tuleeko komissio tähän asiaan myös puuttumaan. Sitten vielä viimeinen asia, eli työntekijöiden oikeudet ei tässä nyt tarvitse mikään nero olla ymmärtääkseen, että ilmailualan työpaikat ovat ala-arvoisia, lähestulkoon laittomia. Eli te todella leikittelette lailla ja, ja, ja todella pelaatte tällaista peliä vältelläksenne sääntöjä ja sitten kerrotte samalla satuja siitä, miten hienosti asiat ovatkaan. Erityisesti katson tässä nyt Ryanairia ja katson, että Ryanairin tulisi kyllä toimia näissä asioissa. Kyse on muustakin kuin työntekijöiden oikeuksista, myös ihan lentoturvallisuudesta. Jos lentäjät ja matkustamohenkilökunta ovat väsyneitä, ylityöllistettyjä ja joutuvat tulemaan sairaana töihinkin vielä, niin sittenhän tämä vaarantaa myös matkustajat. Haluaisin kuulla tästä turvallisuusnäkökulmasta ja Eh, haluaisin myös kuulla, että tunnustatte ammattiliitot ja neuvottelette niiden kanssa. Tiedämme esimerkiksi, että Ryanair on kieltäytynyt tunnustamasta uutta puolalaista matkustamohenkilökuntaliittoa, ammattiliittoa. Eh, ja sitten halutaan eh, vielä, että lentäjät olisivat itsenäisiä ammattiharjoittajia, tietäen hyvin, että itsenäinen ammattiharjoittaja ei voi kuulua liittoon niin näinhän se on helppo sitten kiertää ja väittää, että kyllä liitot tunnustetaan. Ihan vastaava esimerkiksi Saksassa. Mitä mieltä olette tästä? Taikka sitten siitä, että on uhkailtu lentäjiä ja pakotettu heitä siirtymään ja niin edelleen. Eli te pakotatte ihmiset itsenäisiksi ammattiharjoittajiksi ja tästä haluaisin kyllä lisätietoja. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. No niin, puhujat teillä kaikilla on kaksi minuuttia. Se on tietenkin vähän, että voitte vastata tähän ensimmäisen kierrokseen kysymyksiä. Ja sitten uusi kierros kysymyksiä. Aloitetaanpa teistä, herra Krasa liittyy kaikki näihin kysymyksiin. Olkaapa hyvä. Sosiaalinen ja ympäristöpuoli, olkaapa hyvä kaksi minuuttia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja jäsenet puheenvuoroista. Ja en kahdessa minuutissa kaikki voi vastata, mutta parhaani yritän. Ensinnäkin ei ole kyse vain Ryanairista, niin täällä mainitsin aika vähän mitään turvallisuudesta tai varmuudesta ja mitä malli vaikuttaa turvallisuuteen, niin siitä vain välittömästi hylkäisin tämän käsityksen, että se heikentäisi. Kannattaa katsoa tosiasioita ja halpalentoyhtiöiden turvallisuus, menneisyys ei tue tällaisia väitteitä. Täällä kysyttiin myös epätyypillisistä työsopimuksista, varsinkin Puolassa kai, kuten täällä mainittiin, Todennäköisesti tämä liittyy joihinkin työllistämismalleihin. Itsenäisiä ammatinharjoittajia ei käytetä, eikä niitä ole käytetty vain viime vuosina, vaan viimeisen 34 vuoden aikana on käytetty tätä mallia lentoyhtiöissä. Ja nimenomaan Puolassa perinteiset yritykset käyttävät tiettyjä palkkausmalleja. Ei se Puolassa ole mikään epätyypillinen malli. Sitten täällä kysyttiin myös siitä, tai täällä mainittiin, että nämä käytännöt leviävät päinvastoin kai pari vuotta sitten. Tai niin Ryan eh, nykyisellään tunnistaa ammattiliitot aikaisemmin, pari vuotta sitten ei. Ja 60 prosenttia on suoraan työllistetty meillä ja se on kasvamaan päin. En oikein usko oikein todeksi sitä käyttä, ajatusta, että käytännöt leviäisivät. Sitten kysymyksiä Tenerifaan liittyen kaupallinen kysymys, koska Teneriffa on muuttunut kohteeksi eikä lähtökohdaksi. Ja totta kai no, kalusto ei ole siellä, mutta siellä on kuitenkin ihan saman verran lentoja edelleen tästä muutoksesta huolimatta. Se, ne kaksi minuuttia taisivat mennä siihen. Kiitoksia kovasti. En oikein ymmärryt. 60 prosenttia lentäjistä ovat palkollisia, 40 prosenttia. mitä ne tekevät? Mikä asema heillä on? En ymmärtänyt. Siis 60 prosenttia ovat siis palkkalistoilla. Mitäs ne loput 40 prosenttia? Mikä asema heillä sitten on? Ici de l'intérim, c'est ça? Väliaikaisia, määräaikaisiakö? A mixture of agency work. Sekä itsenäisammattiharjoittajia ja sitten vuokratyöntekijöitä, mutta 60 prosenttia kasvaa kasvamistaan. No. D'accord, je... Selvä. Halusin vain tämän täsmennyksen. Liikennevaliokunnassa ollaan tarkkoja. 60 palkkalistoille 40 muualla. Sitten herra Ramko, onko teille mahdollisuus vastata kahdessa minuutissa kaikkiin kysymyksiin? Much, um... Paljon kiitoksia. No, kyllä minä todellakin uskon, että nyt voidaan rakentavasti ratkaisuja löytää. Talous ensinnäkin. Me olemme ainoa liikennemuoto, joka kattaa kaikki infrastruktuurikustannukset äh, niillä lentokentillä, joihin me lennämme. Saksassa lainmukaisesti kaikki kustannukset, riippumatta Düsseldorfista tai muista äh, lentokentistä, ovat sellaisia, että lentoyhtiöt joutuvat maksamaan, eikä tämä kosketa esimerkiksi junia tai muita, joten en näe tässä mitään tukia. No kun ajatellaan sitten veromaksaja maksamme 173 miljoonaa euroa päästökauppajärjestelmään, hiilidioksidi sertifikaatteihin, joita meillä on, ja sitten myöskin ilmailuvero, veroa maksamme. En näe tässä mitään tukia. No tämä 5 euroa 65 per ku, matkustaja, se on siis tämä voittoja. Tätä nyt sitten Saksassa maksetaan näitä veroja saman verran, joten 215 miljoonaa euroa on verojen osa. Eli tämä koskettaa esimerkiksi vi- viittä lentokonetta, jotka kuluttavat 20 prosenttia polttoaineesta ja tässä ei ole siis mitään tukia taustalla. No sosiaalipuolella me työllistämme suoraan kaikki työntekijämme Eurovinksillä heidän kotipaikkansa on siellä, mistä, mistä koneet lähtevät, ja näin he eivät joudu sitten olemaan hotelleissa ja poissa perheidensä luota, joten esimerkiksi Palma de Mallorcassa meillä on siellä viisi paikkaa, ja meillä on paikalliset sopimukset näiden paikkojen kanssa, mitkä toimivat ikään kuin lähtöpaikkoina näille lennoille. No vielä yksi kysymys, että oikein ymmärtäisin. Te totesitte, että Saksassa tule vero vielä korkeampi ko, niinkö, että 2009 vuoden alusta teillä ei ole ollut mitään verotusta. Ja nyt tulee siis veroja, ko? En ymmärtänyt. Ah, ça a augmenté durant la période. Ai, se on tällä kaudella kasvanut. Aikaisemmin vähemmän veroja, nyt korkeampi. Olkaa hyvä. Correct. Um... Kyllä, aivan näin. Tuolla ilmailuvero Saksassa otettiin käyttöön vuonna 2012 ja nyt sitä nostetaan sitten ensimmäinen huhtikuuta 2020 13 euroa 2 senttiä per matkustaja näillä lyhyillä lennoilla. Voilà, je, je comprends mieux, être précis. Hyvä, täällä ollaan tarkkoja. Herra José Luis Arnaud. Voitteko kertoa jotain kahdessa minuutissa liittyen tähän kysymykseen? Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, minä haluaisin selvittää muutamaa seikkaa liittyen enemmänkin perusrakenteisiin. Sen jälkeen totta kai hiilestä luopumisen pitäisi olla kannustin, että löydetään ratkaisuja niille, jotka ovat vaikutuksen alkulähteillä, lentokoneet siis, että saadaan muutoksia ilman että vaarannetaan kuitenkin tämän liikennemuodon taloudellista logiikkaa. Tarvitaan erottelua siinä, mitä matkustajat ymmärtävät, mikä on matkan hinta yhtäältä, ja sitten toisaalta, mikä on sitten sen vaikutus, että huomioida ympäristövaikutus. Olen samaa mieltä, että me tarvitsemme jotain, mutta täytyy pitää erillään tämä. Mutta tehdä iso virhe, kun lentolippua ostetaan, kun ei tiedetä mistä maksaa. Lipusta vai ympäristövaikutuksen vaikutuksista. Kun nämä yhdistetään, niin siinä tarvitaan kuitenkin selkeä ero hinnoittelussa. Me tarvitaan totta kai tiettyä sääntelyä myös. Ajatellaan, mikä on ympäristökorvaus. Se täytyy helpommin olla nähtävissä matkustajan kannalta. Sitten perusrakenteet. Perusrakenteen Hoito voi luoda myös yrityksille kannustimia, että käyttää nykyaikaisia koneita, jotka päästävät vähemmän ilman hiilidioksia. Eli jotain kannustimia voidaan kyllä luoda myös näille yrityksille, että voitaisiin käyttää nykyaikaisia lentokoneita, että löydetään ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Sitten tämä kysymys, jonka Rova Dali esitti, Daily esitti, ensinnäkin kiittäisin huomioistanne ja sanoisin muutaman asian, asian selventämiseksi. Ensinnäkin Portugal on aika periferinen maa. Rovani ei ole tulkkausta, ah, eikä hän puhunut ranskaa. Ai voi minä englantikin puhua. Ai se oli englanniksi. Vai kun luulin, että se on ranskaksi. Haluaisin kiittää kovasti tätä kysymyksestänne. Mutta tässä on kaksi tärkeää asiaa. Kun ajatellaan meidän maata, niin me olemme hyvin periferinen maa. Me olemme läntisimmällä reunalla Euroopassa. Ja meidän maassamme on kaksi tärkeää aluetta. Keskellä Atlanttia, Azorit ja Madeira. Eli ei ole muita keinoja, ei oikein voi kehittää, että sinne pääsee. Vaikkakin niin tehtäisiinkin. Niin portugalilaiset olisivat vähemmän kilpailukykyisessä asemassa kuin muut keskeisessä Euroopassa. Jos keskeisessä Euroopassa elää, niin tunnilla pääset, tunnissa pääset junalla minne tahansa. Portugalissa täytyy mennä Espanja pyreneiden kautta, että pääsee keskiseen Eurooppaan. Eli ainoa demokraattinen tapa saada aika kilpailukykyä ja antaa portugalilaisille samat mahdollisuudet kuin muillakin on unionissa, on lentokone, halpa lentoyhtiöt, ovat mahdollistaneet nämä luvut. Eli demokraattinen demokratisoituminen on lisääntynyt liikenteessä ja niin, että myös alemmista, ympärist- alemmista yhteiskunnan luokista päästään. Ja totta kai sitten Azoreilla ja Madeiralla, se on oikeastaan ainoa keino olla yhteydessä Eurooppaan. Muutoin ei olisi tätä demokraattista tilannetta kuin muilla kansalaisilla. Anna, on a point of that was... Madame Deli, Madame Deli, on aurait... Rova Deli, ei tässä yhtäkkiä vain ruveta puhumaan. Puheenvuoroa pyydetään. Ei, ei, hetkinen, hetkinen, ei, ei näin keskeytetä. Ei näin täällä to... Madame, Madame Deli. Rova Deli, Rova Deli, jos haluatte nyt ruveta hyökkäämään noin, niin sitten voin tietenkin panna uudelle puheenluettelon, mutta muuten se leviää käsiin, kun jokainen alkaa ruveta nok, nokkail, nok, nokka nokalta. No, jatketaan vastausten kanssa, näiden puhujen kanssa. Rova Vetrescu, olkaa hyvä. Um, to start with, so I will talk about no minä puhun nyt vielä siis työllisyydestä, mitä olemme tehneet ja mitä tulemme tekemään ja sitten ehkä ympäristöasioista myös, niin meidän työntekijämme ovat kaikki palkkalistoillamme. Me teemme työsopimukset ihan asuinpaikan mukaan, työpaikan mukaan ja kunnioitamme täysin lainsäädäntöä ja teemme yhteistyötä ammattiliittojen kanssa ja kunnioitamme näitä oikeuksia. Marinesku kysyi, mitä olemme tehneet. Viimeisen vuoden aikana olemme merkittävällä tavalla vähentäneet päästöjämme Viime vuonna maksoimme 13 miljoonaa euroa päästöluvista tänä vuonna alle 10 miljoonaa euroa, koska toteutumme monia ympäristötoimia. Ensinnäkin olemme uudistaneet konekantamme vanhan sukupolven koneista luovuimme ja käytämme nyt uusia lentokoneita, jotka kuluttavat vähemmän polttoaineita, eli 10-15 prosenttia on parannettu polttoainetehokkuutta ja sitten kuljetetaan 30 prosenttia enemmän matkustajia samalla paikkamäärällä ja näin voimme todella tarjota matkustajille näitä matkustusmahdollisuuksia – jotka ovat vähäpäästöisempiä, siis matkustajakohti. Ja tämä on tärkeää, koska nyt jälleen meidän liiketoiminta mallimme, jotta se kukoistaisi ja jotta tekisimme voittoa. Meidän on varmistettava se, että vähintään 90 prosenttia istuimista on täynnä koneissamme ja tämä on ihan hyvä yleinen käytäntö. Tämä on hyvä asia myös ympäristölle. En minä sano, että ilmailu olisi vihreää, ei, mutta tietyillä alueilla se tarjoaa tai matkustajakohtaiset päästöt ovat alhaisemmat kuin vaikkapa 500 kilometrin automatkalla kun ajatellaan vaikkapa kaupunkialueita ja näin edelleen, meillä on tähän ihan tietokoneperusteiset laskelmat. Se on nopeampaa, halvempaa ja vähemmän saastuttavaa. Haluamme tukea rautateitä, busseja. Järjestämme jo pitkän linjan bussireittejä esimerkiksi lentokentillemme Eli tällainen monimuotoisuus ja monien eri liikennemuotojen yhdistäminen saa meidänkin tukemme ja täytyy sitten pidemmän aikavälillä vielä tehdä laskelmia ja tarkastella toimia. Ja tällä hetkellä on tunnustettava, että tietyillä alueilla kunnes parempaa infrastruktuuria saadaan, niin ilmailu on on ihan, ihan hyvä vaihtoehto siihen asti. Kiitos paljon. Kiitos. Rouva Livia Speera, kolme minuuttia. Um, so. Niin, ensinnäkin on hienoa, että niin monet liikennevaliokunnan jäsenet tarkastelevat näitä sosiaalisia kysymyksiä, jotka liittyvät työntekijöihin joissakin halpalentoyhtiöissä, koska tilanne on melko epätasapainoinen, on hyvin hankalaa vastata näihin argumentteihin, jotka kuvailevat hyvin myönteisiä tilanteita, jotka ovat ikään kuin satua ja tilanne ei ole tämä, mutta me pyydämme ratkaisuja, koska sellaisia mielestämme on. Niitä voidaan tehdä EU-tasolla ja yksi on se, että rajoitettaisiin vuokratyöntekijöiden, tilapäisten vuokratyöntekijöiden käyttöä ja tämä voidaan tehdä. Ja toinen on se, että voitaisiin katsoa, tarkastella työntekijöitä ja tehdä ratkaisuja erityisesti ilmailualan osalta. Sitten on vastuukysymyksiä, eli, eli kuka vastuussa esimerkiksi on, on onnettomuus tapauksessa, jos käytetään yksityistä ammatinharjoittajaa. No mitä sitten tulee ympäristön kestävyyteen? Tätä nyt ei esity minulle, mutta sosiaalinen ja ympäristökysymykset ovat kyllä mielestäni linkittyneet toisiinsa. Tämä on asia, johon täytyy puuttua. Emme kiistä, että liikenne on sellainen, että se vaikuttaa hyvin paljon ilmastonmuutokseen ja tähän täytyy tietysti puuttua siten, että varmistamme työntekijöille mahdollisuuksia ja kaikkien sidosryhmien ja poliitikkojen kanssa mielellämme pyrimme löytämään ratkaisuja kaikille. Kun nyt ajatellaan sitä, että jotkut saastuttavat enemmän kuin toiset, niin yksi suuri este on se, että tässä on alhaisemmat mahdollisuudet saada synergioita aikaiseksi muiden liikennemuotojen kanssa. Intermodaalisuus ja tällaiset ovat hankalampia, sillä nämä yritykset toimivat melko, melko erillisellä tavalla esimerkiksi muuhun liikennesektoriin nähden. Kiitoksia kovasti ensimmäisistä vastauksista. Ja nyt se toinen kierros. Herra Gisekki, olkaa hyvä. Ja, Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia siitä, että tämä kuulemistilaisuus on järjestetty. Minä vastustan kieltoja, vastustan siksi periaatteesta myös lentokieltoja. Tässä on puhuttu monista myönteisistä puolista, esimerkiksi Eurooppa kasvaa yhteen halpalentoyhtiöiden tarjoamien reittien ansiosta, hyvä niin. Ja meidän tulisi paitsi täällä haukkua toinen toisiamme mm, mm, mm, etsiä ratkaisuja ja tällainen ratkaisu tukisi myös yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan vahvistamista, mutta kuulemisissa kuulee paljon tyhjiä sanoja ja uudelta komissiolta ja Kroatialta puheenjohtajaa kaudella ensi vuonna alkupuoliskolla ja sitten Saksalta toisella puoliskolla haluaisin konkreettisia tuloksia. Yksi asia, jonka tässä nyt haluaisin nostaa esiin, Power totesi, että me tarvitsisimme tällaista giga tehdasta kestäville lentopolttoaineille. Hyvä ehdotus. Minä kuitenkin pelkään, että Eurooppa ei tällaista tehdasta perusta ja rakenna, mutta ehkä voitaisiin kuitenkin pohtia kestävien lentopolttoaineiden käyttökiintiötä. Voisiko tällainen kiintiö olla yksi mahdollisuus tukea näitä kestävämpiä polttoaineita lentoliikenteessä? Tätä kysyisin Powerilta. Kiitos. Merci. Kiitos, herra Gisekke. Rouva Garcia, olkaa hyvä. Gracias a todos los ponentes. Kiitos kaikille alustajille. Minä menisin vähän sisälle tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen ja, ja kaksi minuuttia on vähän vastata tietenkin, mutta kyllä te voitte herra Krasse vastata vielä enemmän ja hänellä suuntaan kysymykseni suoraan. Jotkut jäsenet olemme esittäneet kysymyksen myös niin, että, että tämä malli siirtyisi muihinkin Itä-Euroopan maihin, neljän maahan ainakin, jossa lentäjät joutuvat hyväksymään aseman muutoksen, se ovat työntekijästä valheelliseksi itsensä ammattiharjoittajaksi, jotka voivat tukikohdissa tehdä työtä. Teidän yrityksen viime vuonna sitoutuu komission jäsen Taisenin kanssa tarjota paikallisia sopimuksia niissä maissa, joissa toimii. Vastauksessanne taettiin, taattiin se, että täytetään tämä lupaus, mutta teidän verkossa edelleen tarjotaan samoja lentäjille näitä sopimuksia, niin että pitää siirtyä itsenäisen ammattiin harjoittajaksi ja Budapestissa ja Sofiassa muun muassa. Sitten toisaalta on muitakin vuokrayrityksiä, jotka tarjoavat palveluja henkilöstöstä ja monet yritykset haluavat vain palkanmaksusta kantaa huolta, kun sitten työntekijät totta kai ovat yhteyksissä vain itse yritykseen. Totta kai mies on tehnyt myös omia johtopäätöksiä tuomioistuimissa, jossa on pitänyt tätä käytäntöä myös perussopimusten vastaisena käytäntönä. Mitä te voitte kertoa tästä tilanteesta? Voitte taata, että yritys noudattaa 2012 asetusta, joka liittyy sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen. Mitä toimenpiteitä olette toteuttaneet, jotta taata se, että matkustajahenkilöstöllä on paikallisia sopimuksia tukikohta maassa, että täytyy tunnustaa myös ammattiliittojen asema ja käydä keskustelua heidän kanssaan, mutta jos työntekijät joutuvat olemaan itsellisiä ammattiharjoittajia, niin siinä vielä mahdollisuus sitten järjestäytyä. Ja se on vastoin puolestaan perusoikeuksia Euroopan unionissa, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa. Miten näette tilanteen, että ei voida käydä vuoropuhelua työntekijöiden kanssa, se on aika perustavanlaatuista, kun te olette kuitenkin senkin tunnustanut, mikä on tavallista ja missä Mm. Kiitoksia kovasti Rova Garcia. Herra Rike, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia puhujille. Haluaisin tässä muistuttaa aluksi äh, ensin kustannuksista äh, näiden halpalentoyhtiöiden osalta. Niin tässä pyritään optimi- optimo, optimoimaan lentokalusto, hallintokulut sun muut. Ja tässä puhuttiin hyvin paljon sosiaalipolitiikasta ja myöskin näistä erilaisista kustannuksista liittyvät infrastruktuurin ja muuhun. Ja näin päästään tuohon halpalentojärjestelmään. No se ei ole kovinkaan hyvä, mutta kun ajatellaan hintojen rakennetta, kun nyt katson sitä, että miten muodostatte hintanne. Niin tässä on nyt palvelu- ja liikennöintihinnat mukana ja esimerkiksi se, että käytäisiin vessassa, että se maksaisi, että maksettaisiin esimerkiksi juomasta ja jalkatilasta ja monet palvelut ovat maksullisia. No mikä nyt on tasapaino tämän palvelun ja liikennöinnin, liikennöintimaksun välillä – No miten te voitte selittää nyt nämä hyvin erilaiset hinnat saman matkan osalta? Onko tässä nyt kyse tästä tasapainosta liikennöinnin ja palvelun osalta ja siitä, että nyt sitten tästä tulee tappiota? Haluaisin nyt kuulla hiukan, että liittyykö tämä nyt tähän kontekstiin, ja tässä on tämä ero palvelujen ja liikennöinnin välillä. Se, että saataisiin nyt jonkinnäköistä avoimuutta näihin hintoihin, niin esimerkiksi ei tiedetä, että mitä maksetaan, ja kun ajatellaan samoja palveluja, samaa matkaa, niin tässä on erilaisia, erilaisia vaihtoehtoja, niitä voi olla parisen kymmentäkin eikä tämä ole hyväksyttävää. Joten tässä tarvitaan todellakin jotakin selkeyttä näihin, tähän tarjontaan. Sitten toinen kysymys. Miten selitätte epäonnistumisen tässä kohdassa? Tämä olisi erittäin mielenkiintoista kiintoista kuulla, mikä tämä tilanne on halpalentoyhtiöiden kohdalla. Ja sitten vielä kolmas asia, teidän kantanne buukkaukseen. Miten, miten suhtaudutte tähän? Madame. Kiitoksia kovasti. Rova Howard, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos kollegani eh, Deilin ja Debarnien eh, tavoin eh, itsekin olen kyllä todella hämmästynyt, että järjestämme kuulemistilaisuuden, jossa kuulemme neljää lopparia teollisuudesta ja sitten yksi ainut ääni, joka puhuu työntekijöiden puolesta. Ja hienoa, että yksikin nyt puhuu työntekijöiden puolesta, mutta täällä ei ole ketään puhumassa planeettamme nimissä eh, ja ilmastoepäoikeudenmukaisuudesta eh, sitä, että onko eurooppalaisilla todella oikeus lentää paikasta toiseen halvalla. Se kuitenkin eh, sitten pahentaa ilmastonmuutosta ja vie ehkä leivän ihmisten suusta sitten muualla maailmassa. Me olimme ehdottaneet, että meidän tulisi kuulla hyvin kattavasti halpa lentojen todellisista kustannuksista ja myös tuista, joita halpa lentoyhtiöt saavat, mutta vaikuttaisi siltä, että näitä kysymyksiä emme saaneetkaan esittää. Biopolttoaineista kysyisin. On ehdotettu, että biopolttoaineet voisivat olla tapa edetä asiassa, joten kysyisin seuraavaa. Paljonko biopolttoainetta käytetään tällä hetkellä? Mistä tuo biopolttoaine tulee? Ja paljonko polttoainetta säästetään tehokkuuden kautta, mutta mutta kun lentojen määrä lisääntyy, niin vaikka tehokkuuskin lisääntyy, niin käsittääkseni kuitenkin polttoaineiden kokonaiskulutus on nousussa, vaikka tehokkuus paranisikin, niin päälle tulee sitten vaan yhä useampia lentoja ja mistä biopolttoainetta voitaisiin saada ja paljonko maata Euroopassa tai muissa maan osissa sitten tarvittaisiin biopolttoaineen viljelemiseksi, jotta voitaisiin vastata tähän lentojen määrän valtavaan kasvuun. Sitten vielä biopolttoaineiden kilpailukyky, niiden hinnoittelu suunnittelu, miten biopolttoaineet voisivat olla yhtä kilpailukykyisiä kuin äh, tämänhetkinen lentopolttoaine on, nimittäin sehän on halvempaa kuin mitä sen pitäisi olla, jos otettaisiin sen hiilihinta huomioon. Hello. Kiitos, herra Ferreira. Ja Flego voi jo valmistautua, herra Ferreira, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää asiantuntijoitamme ja varsinkin ammattiliittojen edustajaa, joka todella joutui ponnistelemaan, jotta pystyttiin jotenkin esittämään vastaväitteitäkin vain kuudessa minuutissa näille muille. Minä haluaisin todeta teille, että tämä kuuleminen vaikuttaa oikeastaan paremminkin propagandalta halpalentoyhtiöiden puolesta. Eli millä tavalla me voisimme jatkossa pyrkiä järjestämään kuulemisia, joissa voitaisiin kuulla myös kriittisempiä äänenpainoja asiantuntijoilta. Se olisi kovin hyödyllistä meille lainsäätäjinä. Haluaisin kuitenkin tärkeitä joitakin kysymyksiä, joita täällä on jo sivuttukin. Me tiedämme, kuten täällä on kuultu, että halpalentoyhtiöt haluavat tienata voittoa, korkeampaa voittoa, mutta sillä on ympäristökulunsa. Totta kai sillä hintaiset työntekijä ajatellen, mutta myös muuten ajatellen operaatio. Jotakin selvityksiä on jo tehtykin. Mutta mikä osuus on puolestaan näillä tuilla, joita annetaan näille halpalentoyhtiöille? Jos ajatellaan esimerkiksi Portugalia, niin on tarjottu tukiaisia, aika suuriakin. Niitä on myönnetty halpalentoyhtiöille. Sitä on matkailualan yritykselle muun muassa tarjottu, ainakin aikaisemmin. Portugalissa meillä on kaksi lentoyhtiötä, portugalilaisia kumppaisetkin, jotka kilpailevat keskenään. Ja sitten TAP yritys törmäsi puolestaan pääomittamisongelmiin johtuen siitä, että vaatimukset unionilta olivat niin isot, kun taas sitten halpalentoyhtiöt hyötyivät paremminkin näistä tuista, varsinkin matkailuille yrityksiltä. Se on epäreilua kilpailua se. Eikä tämä ole pelkästään Puolan ongelma, hyvä herra Ryanairin edustaja. Portugalistakin Ryanairin työntekijät olivat lakossa ja heitä rangaistiin myös, kun ajatellen ylennysmahdollisuuksia. Heitä todellakin rangaistiin Ryanairin puolelta. Ja yritys kieltäytyy myös tarjoamasta korvauksia näille matkustajille, jotka kärsivät tästä. Voisitteko lopetella? Toisin sanoen, täytyy miettiä kokonaan uudet kysymys. Kiitos, herra Ferreira. Herätitte meidät kaikki. Ihan herra Ferreira vastaisin kysymykseenne. Se on aika tärkeää. Te totesitte, miksi kaikki yritykset täällä edessä, ovat täällä etusijalla sen sijaan, että jotkut toiset. No ensinnäkin tämä ehdotus on saanut kaikilta koordinaattorilta tukea, mutta ennen kaikkea tämä on meidän johtopäätöksissämme viime tapahtumasta, joka liittyy kestävään matkailuun. Selvitys on osoittanut, että meillä on halpalentoyhtiöitä, täyttävät kaupungit ja herra baufat viittasi tähän selvitykseen. Ja totta kai tämä oli sinällään kestävää kehitystä, koska on niin paljon yhtiö Tästä syystä me halusimme, että nimenomaan järjestimme tämän kuulemisen, kun nimenomaan kaupungeissa on yhä enemmän ongelmia tästä syystä. Ja sitä tähdennettiin, kun ajatellaan varsinkin huomisen matkailua. Ja sitten toiseksi, jonka haluan vielä sanoa, ettei tänään nyt maksa vaivaa valitella, että täällä on joku helppo halpalentoyhtiö tai sitten vastassa muut. Meillä on avoin valiokunta, me kuuntelemme, kuuntelemme kaikkia. Eli tämä on vasta ensimmäinen vaihe. No niin, eteenpäin. Herra Flego, olkaa hyvä. Hvala vam, poštovana predsjednice. Pa prije svega želim... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella halpalentoyhtiöitä kaikesta siitä, mitä ne ovat menneisyydessä tehneet. Ensinnäkin, koska he opettivat meille, että me voimme matkustaa eri tavalla. He rohkaisivat paikallisia, kansallisia yrityksiä ja nuoria. Minä tulen Kroatiasta. Äh, äh, Istrian alueelta ja tiedän, miten tärkeää meidän matkailualallemme on se, että meillä on halpalentoyhtiöitä käytettävissämme. No se, mikä ole hyvä, on se, että eh, ne eivät lennä silloin, jos ne eivät hyödy siitä, joten ei ole hyvä, että lentävät ainoastaan eh, eh, huippuaikoina, eivät tänään tai huomenna. Puhumme tässä tuista, ja tulevaisuudesta. No, minulla on kaksi kysymystä. Haluaisin nähdä konkreettisia lukuja, mitä tulee lentokoneisiin ja ehtoihin, mikä näiden yritysten turvallisuuden taso on verrattuna tällaisiin perinteisiin yhtiöihin. Ja sitten toinen asia, jos käyttäisimme vaihtoehtoisia biopolttoaineita, mikä olisi prosenttiosuus, mikä, mikä hinnat tulisivat nousemaan tämän jälkeen? Kiitos, herra Flegoitti, Rova Grappini. Tema era viitoru. Kiitos, puheenjohtaja halpalentoyhtiöiden tulevaisuus. Tätä kysymystä meidän täytyisi pohtia ihan alusta alkaen. Olen todennut, että katson, että halpalentoyhtiöitä tarvitaan ja kyllä niille markkinaosuutensa kuuluu koska on monia kansalaisia, joilla ei olisi varaa maksaa lentomatkoistaan enempää. Tietenkin sitten niiden toimintakustannusten täytyy olla vertailukelpoisia muihin lentoyhtiöihin ja myös työntekijöiden oikeuksia on kunnioitettava, mutta myös suurten lentoyhtiöiden täytyy kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia, ei yksinomaan halpalentoyhtiöiden ja sitten ympäristövaikutukset. Pitääkö paikkansa, että kannetaan tällaista matkustajakohtaista maksua vai onko se lentokohtainen maksu? Ilmeistä on, että esimerkiksi koneen painolla on merkityksensä ja sitten sellaiset lentokoneet, Ähm, jotka lentävät lähinnä tyhjänä, äh, saastuttavat äh, enemmän kuin nämä muut lentoyhtiöt. No kyllä täällä nyt muutkin ovat intohimolla puhuneet, joten äh, puheenjohtaja sallittehan, että minäkin niin teen. Puheenjohtaja, puhuttiin työntekijöiden oikeuksista ja puhuttiin lennoista, mutta millä tahansa yhtiöllä sitten lentääkin, niin sehän on periaatteessa lento kuin lento. Sitten puhuttiin muuten, tai haluaisin puhua myös viivästyksistä 2018. Meillä on lukuja tiedossamme ja esimerkiksi lentäjien lakot johtivat lentojen peruntumisiin ja niin edelleen. Yhteenvetona voisin todeta, että alpalennoillakin täytyy olla tulevaisuus, niiden täytyy kunnioittaa samoja sääntöjä ja meidän täytyy huolehtia päästöjen vähentämisestä ja tätä varten tietenkin tarvitaan myös rahoitusta. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti Rova Krappinen. Herra Etyk, olkaa hyvä. Äh, Kiitos. Ensinnäkin halusin kiittää Petreskua että nähdään myös taustavasten halpalentoyhtiöt. Se on erittäin tärkeää, koska matkustaminen tuo ihmisiä yhteen ja halpalentoyhtiöillä on ollut tärkeä asema demokratisoitumisessa matkailussa, niin että Eurooppa löytäisi toisensa. Minusta nuoremmalle sukupolvelle tämä on erittäin tärkeä aihe, jotka sen kieltävät ajattelevat asiaa kovin länsieurooppalaisittain vain. Mutta joka tapauksessa halpalentoyhtiöltä haluaisin kuitenkin muuta kuin sosiaalista polkumyyntiä, vaan standardia myös. Kuulimme minusta paljon mielenkiintoista asiaa tänään, että sinällään tämä on ollut hyödyllinen iltapäivä, koska me kuulimme erilaisista malleista halpalentoyhtiöissä. Siksi haluaisin nyt korostaa sitä, että kun käytetään erilaisia työllistämismalleja, välikäsiä käytetään myös, eli on palkkalistoilla tai käytetään vuokratyöntekijöitä ja, ja joutuvat olemaan vain määräaikaisessa työsuhteessa toistuvasti jo pitkään on saatu ammattiliitoilta ja yrityksiltä tietoa, että Näitä käytetään petollisella tavalla, koska työntekijöiden tehtävät eivät liittyneet mihinkään määräaikaisiin tehtäviin. Siksi kysyisinkin halpalentoyhtiöiden edustajilta täällä, jos ajatellaan itsenäisiä ammatinharjoittajia, jos kerran suuri osa lentäjistä ilmoittautuu sellaisiksi, 75 prosenttista toteaa, että he tekevät työtä halpalentoyhtiöille jos te lentoyhtiönä Ryanair esimerkiksi palkkaisi kaikki nämä työntekijät suoraan, miten hinta sitten käyttäytyisi verrattuna Eurowingsiin, jos kerran olisi sama malli kuin heillä. Eli ei palkataisi suoraan väkeä. Miten te onnistuisitte halvintamaan hintaa niin, että saataisiin jonkinlainen käsitys luvuista mikä osuus hinnoittelusta liittyy työsuhteisiin, jotka eivät ole asianmukaisia aina ajatelle yritysten henkilökuntaa. Kiitos kovasti herra Ötjens. Rova Terdas, olkaa hyvä. Obrigada, senhora presidenta. Obrigada a todos. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset kaikille alustajille on selvää, että monet ihmiset voivat hyötyä näistä edullisista halpalentoyhtiöiden hinnoista. Tämä kaikki vaikuttaa kohesioon. Minä tulen Madeiralta, äärialueelta, alueelta, missä kyllä olisi hyvä, jos tulisi enemmän kilpailua näiden lentoyhtiöiden välille, sillä jatkuvuus on tärkeää. Mutta myöskin kun ajatellaan viime viikon tapahtumia, ilmastoa, kysymyksiä, ilmastohätätilaa, niin kyllähän tässä on tärkeää, että myöskin nämä ilmastoon liittyvät tavoitteet saavutetaan ja että mietitään, että millainen vaikutus näillä halpalentoyhtiöillä on asia. Serdas. Kiitos, Rouva Serdas. Rouva Montero, olkaa hyvä. Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por agradecer. Kiitos, puheenjohtaja. Tosiaan kiitokset minunkin puolestani kaikille puhujille, jotka kertoivat äh, käsityksiään ja kantojaan tässä meille alustuksissaan. Vastoin kuin äh, kollega, äh, mitä kollega Ferreira totesi, minä tulen myös Portugalista reuna-alueelta ja voin todeta, että että kyllä lentoyhtiöillä on ollut merkittävä rooli ähm, kaukaisien reuna-alueiden kehityksessä. On tärkeää, että nämäkin alueet voivat olla äh, kehittyneisiin alueisiin äh, yhteydessä ja että on hyviä yhteyksiä. Samoin sitten tietenkin on äh, suora vaikutus on matkailun lisääntymisen kautta, joten kyllä myös tällaista myönteistä arviota mielestäni ansaitaan. Kyllähän kuluttajat, lentomatkustajat hyötyvät yhä kilpailukykyisemmistä hinnoista ja paljosta tarjonnasta ja myös siitä, että kohteita on tarjolla todella paljon. Haluan kiittää Arnoota hänen puheenvuorostaan hän, hän puhui juuri Portugalin tilanteesta ja erityisesti liiketoimintamallista, jota äh, halpalentoyhtiöt äh, soveltavat käytännössä, mutta nyt on äh, tullut myös konkurssiuutisia ja niillähän on sitten vaikutus yhteyksiin eri alueille – Puhuttiin myös äh, halpalentoyhtiöistä, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alhaisempia, äh, jotka saastuttavat vähemmän. Mitenkä äh, päästäisiin vielä lähemmäs ympäristötavoitteita? Tätä kysyisin. Puheenjohtaja ja muutkin täällä ovat kyllä yrittäneet puheaikansa, joten minä kysyisin vielä yhtä asiaa. Lissabonissa on toteutettu pilottihanke maine on ollut vähän huone, mutta olisi mielenkiintoista kuulla pilottihankkeesta ja siitä, miten tätä, näitä kokemuksia voitaisiin hyödyntää myös muilla Portugalin lentokentillä. Vastikään tuli unionin tuomioistuimen päätös, joka koski espanjalaisen tuomioistuimen päätöstä käsimatkatavaroista ja eh, hinnoista, jota tulee, mm, tai maksuista, joita tulee maksaa ylipainosta, liikapainosta matkatavaroiden suhteen. Eli voisiko olla yhteiset säännöt esimerkiksi käsimatkatavaroiden suhteen niin, että ei olisi näin monia erilaisia sääntöjä ja sääntöjen kirjoja kuin tällä hetkellä on. Herra Ertug, nyt on teidän vuoronne. Yeah. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Minulla on yksi kysymys Ryanairin edustajalle ja esitän sen saksan kielellä. No viime aikoina nyt kuullaan entistä enemmän yrityksenne toiminnasta työntekijöiden suhteen. Siellä on jatkuvasti ollut painostusta työkyvyttömäksi ilmoitetuille työntekijöille ja on uhkaa tällaisilla seuraamuksilla, mikäli sairauslomat olisivat jatkuneet. Tämä on mielestäni kyllä hyvin ongelmallista näkökulmastani, koska eh, kyllä nyt ymmärrän halpalentoyhtiöiden toiminnan, mutta mitä nyt sanotte tähän, koska kyllä olisi melkoinen asia, mikäli näin todellakin on ollut. Merci beaucoup, monsieur Artug. Kiitoksia, herra Ertug. Rova Thaler. <clears throat> Ähm, Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitän myös vieraitamme näistä alustuksista ja tiedoista. Se, että nyt puhutaan hiilidioksidipäästövähennyksistä, ei varmaan ketään yllätä. Mutta mutta minä ehkä tarkastelisin asiaa pikemminkin numerotietojen valossa ja rauhallisemmin. Kysyisin Powerilta ja Krasalta, kun te puhuitte äh, uudenlaisista äh, polttoaineista ja tästä tällaista gigatehtaasta, jossa näitä uusia polttoaineita, ympäristöystävällisiä polttoaineita voitaisiin valmistaa. Äh, paljonko tarvitsisitte vaikkapa sähköä? sähköä, jotta voisitte korvata nykypolttoainemäärän ja monta, monesta litrasta se puhuttiin. Ja mitä, mitä mieltä te olette I, e-polttoainekysymyksestä. Olisitteko te valmis siirtymään sitä kohti ja olisiko teillä ehkä jotain numerotietoa siitä, paljonko tällaista sähköenergiaa tarvittaisiin? Kiitoksia, Rova Taler. Rova Daley. Kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Vastaisin vain, että tässä ehkä ymmärrettiin väärinkin ajatukseni. Ja minä totesin vain, että Portugali ei ole hyvä esimerkki sen paremmin kuin Irlantikaan, mistä minä tulen, koska geopoliittiset tekijät mitkä ovat. Se ei ole tyypillinen ajatellen muita lentoasemia tai yhtiöitä Mannermaalla, koska nimenomaan ei ole teitä tai rautateitä käytössä, mutta te toitte hyvin tämän esille, että yhteys on tärkeä saarille ja on vain yksi saari saa palveluja, Azorit esimerkiksi yhden yhtiön palveluista, niin totta kai julkisten yritysten piti aikaisemmin tarjota tätä lainsäädännön pohjalta. Eli halppalentoyhtiöt eivät tätä tehtävää täytä, mutta kaksi asiaa pikaisesti. Ensinnäkin Rajerin vastuulla on vastata tähän ja todettiin, että tilanne on kohenemaan päin ajatellen työntekijöiden oikeuksia. Minä kiistän sen kahdesta syystä ensinnäkin, ja nämä ovat aikaisemmin toteutuneet pari kuukauden aikana. Rajun R otti haltuunsa Itävallan lentoyhtiön tähän mennessä. Matkustamme henkilöstön lentäjät olivat Lautterin palkkaamia, ja nyt tästä alkaa Rainorin mukaan matkustamme henkilöstö ja lentäjä tulee välikäden kautta ja toiseksi pari kuukautta sitten – Rahan lentäjille kerrottiin, että joko siirtyvät huonommin ehdoin toiselle tasolle tai sitten eivät enää Prahan lennä ja Belgiassa se, että voi olla suoraan palkkalistolla, kuten luvattiin, niin sitä ei ole täytetty lupauksena. Haluan tähän suoran vastauksen. Haluaisin sanoa myös Euromixin edustajalle hyväksyn toki sen, että kaikki halpalentoyhtiöt eivät ole samanlaisia, mutta kiistata on, että lentoliikennettä tuetaan. Kerosin veroa ei ole, rautateillä maksetaan sähköistä veroa, mutta täytyy käydä läpi myös näitä tukia näille alueellisille lentoyhtiöille, jotka ovat saaneet valtion tukia, jotka ovat olleet komission tutkinnan alla nytkin. Merci. Kiitos, rouva Daily. Herra Danielson, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Minä haluaisin palata vielä kahteen asiaan. Erityisesti tämä koskettaa Ryanairille. Totta kai voin onnitella teitä siitä, että vihdoinkin tunnustatte ammattiliitot, mutta voisi kysyä, miksi ammattiliitojen piti melkein 20 vuoden ajan taistella saavuttaakseen tämän. Ja minä tässä itse valitsisin tämän myöhäisemmän lähestymistavan. Ja mikä tässä liiketoimintamallissa teki tämän niin hankalaksi? Tämä ei ole ollut mikään ongelma aikaisen, tai muille halpalentoyhtiöille ainakaan 20 vuoden ajan. Ja sitten haluaisin kysyä vielä kerran, että oletteko samaa mieltä siitä, että pitäisi soveltaa äh, lentoyhtiön kotipaikan lainsäädäntöä esimerkiksi työehtokysymyksissä? Merci. Uh, just a short question. This morning actually we... Ihan lyhyt kysymys minulta. Tänä aamuna puhuimme rahoituskysymyksistä ja nousi esiin kysymys liikkuvuuden vähentämisestä. Kuulostaa ehkä utopiselta utopistiselta tällä hetkellä, mutta esimerkiksi lentohäpeä ehkä voi vaikuttaa tähän. Oletteko te havainneet tämän tai tunteneet tämän nahoissanne tai missä tahansa, että liikkuminen olisi vähentymässä tai että lentohäpeä vaikuttaisi toimintaanne? Kiitos, se oli viimeinen, mutta minäkin olen puheluottelussa. Haluaisin palata monenkin kysymykseen. Ja haluaisin nyt todella saada täsmällisiä vastauksia. Ensinnäkin juuri äsken käytit edellistä sanaa, kun totesit, että pidä demokratisoida ilmailua. Ja kun katsoo viimeaikaisimpia lukuja, ja kun katsoo 10 prosenttia planeetasta ja 10 prosenttia ihmisistä, jotka lentävät viime vuosina, niin ketkä nämä 10 prosenttia ovat? Ei siinä ilmailu ole demokratisoitunut on kyse vauraasta yhteiskuntaluokasta, ei alemmista yhteiskuntaluokasta. Jos on maata, niin tarkastella, niin 50 prosenttia lennoista menee vain kahdelle prosentille ihmisiä. Eivät ne, eivät ne ole mitään työväenluokkaisia, vaan vauraita tai rikkaita, missä tässä demokratia on. Minusta tämä perustelu edellyttää kyllä valppautta, kun puhutaan demokratisoitumisesta. Sitten sanotte, että no emme halua, että kielletä lentoliikennettä, mutta emme sitä täällä kieltämässä olekaan. Nimittäin pitää käyttäytymistä muuttaa. On ihmisiä, jotka nyt tekemät valintoja ja sanovat, me haluamme tehdä konkreettisen eleen planeetan hyväksi ja no niin, ei enää lennetä siis. Eli kun sanotte meillä, älkää nyt ilmailua kieltäkö, ettei sitten voisi käyttäytymistä kuitenkin muuttua, tehdä kansalaisena valintoja. Eli tässä tilanteessa varsinkin teidän velvollisuutenanne on miettiä tätä uutta ilmiötä. Meidän itsemme täytyy, kukaan ehkä edes varmaan ei osannut sitä ennakoida, on kyse kuluttajien valinnoista. Toiseksi ja kolmanneksi sanoisin myös, että kun väitätte, että uusimmat lentokoneet, joissa on biopolttoaineita, niin minä haluaisin kyllä tietää, mitä nämä biopolttoaineet oikein ovat mielestänne. Nimittäin, jos sitten kaadetaan metsiä tai käytetään palmuöljyä, niin sanonpa ihan suoraan, että eipä tarvitse toimia, koska Euroopan parlamentti No, minä esitän kysymyksiä metsäkarosta myös, ja minulla on oikeus siihen, eikö? Metsäkato on osa myös suunnitelmaa COP25 ja Pariisin sopimuksissa, jotka kaikki hallitusten valtion päämiehet EU-sta allekirjoittu, halusittepa tai ei, niin siellä on kaiken kaikkiaan 196 maata. Eli mitä nämä biopolttoaineet teidän mielestänne ovat? Ja vielä yksi kysymys lopuksi, jota vähän jo sivuttiinkin, sinällään kiintoisaa. Ja niin komission viimeinen selvitys. Siinä keskityttiin varsinkin liikenteen ulkoisiin kustannuksiin. Ja jos ajatellaan hallitsevimpia kustannuksia, ne vaihtelevat, niin ennen kaikkea mitkä ovat ympäristökulut ja eri liikennemuodot. Myös ajatellaan ilmaston pilaantumista, ilmastonmuutosta. Ja sitten komissio myös sanoo itse, että ajatellaan niitä alueita, jotka eivät osallistu kaikkia tähän, niin siellä todetaan selvästi meri, ja ilmaliikenne. En minä sitä sano, tämä on komission tutkimus. Ja niin ikään, että kun ajetaan epäreilua kilpailua eri liikennemuotojen välillä, niin eikö nimenomaan ajatellen kykyä uudelleen miettiä näitä aloja? Ja miten te aiotte sitten ennakoida tällä alalla, jossa pitäisi myös mukautua ja sopeutua? Ei pelkästään ajatella vain katteita, mutta täytyy myös ilmastonmuutosta, joka on täällä tullut jäädäkseen ja moni otti esille totta kai myös sosiaaliset kysymykset, mutta siinä on niin paljon kysyttävää. Mutta voi sitten miettiä näitäkin kysymyksiä täällä liikennevaliokunnassa. Me teemme niin. Kolme minuuttia aikaa vastata. Aloitetaan herra Krasasta. Thank you again. Kiitoksia jälleen kerran kaikista kysymyksistä. No, käsittelen tässä nyt ensiksi sen, että mitä me sopeudumme näihin eri haasteisiin. Ilmailu on aina ollut joustavaa ja on onnistunut haasteissa ja edelleenkin me pystymme varmasti jatkamaan näin. Me teemme yhteistyötä valmistajien kanssa, että saamme tehokkaampia koneita ja teemme myöskin yhteistyötä polttoaineyritysten kanssa, saamme biopolttoaineita ja tämä tulee jätteestä eikä siitä, että metsiä nyt kaadettaisiin. Ja mitä sitten tulee näihin lukuihin, joita tarvitaan, niin minulla nyt ei ole niitä, mutta voisin ehkä kahdenvälisesti palata vielä niihin. No sitten kuluttajan oikeukset Puhuttiin myöskin hintojen läpinäkyvyydestä ja myöskin matkatavaroista ja Ryanairilla on aina sallittua tuoda matkatavara ja sitten on erilaisia kategorioita. Nämä ovat kaikki vaihtoehtoja. Ja kuluttaja voi sitten valita lipunostohetkellä, mitä palveluja nyt sitten valitsee – ja tämä on johtanut siihen, tämä eriyttäminen halvempiin hintoihin, eli voivat, voivat erilaisia hintakaterioita valita ja esimerkiksi enemmän jalkatilaa, ylimääräisen matkatavaran. Ja tämä tarjoaa siis enemmän mahdollisuuksia kuluttajalle, enemmän vapauksia. No sitten tämä lentohäpeä, no emme ole nähneet mitään vaikutusta meidän lukuihimme. Joku kysyi tätä matkustajamäärämme ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Ja sitten tietysti tämä Boeing Max asia oli esillä. Ja halpalentoyhtiöt voivat vaikuttaa asioihin, koska he vievät matkustajia sellaisille alueille, jotka ovat olleet eristyksissä ja joihin ei ole ollut lentoja aikaisemmin. No sitten sosiaalikysymykset. Voin sanoa, että Ryanair niin kuin kaikki lentoyhtiöt, noudattaa sosiaalilainsäädäntöä, eurooppalaisia eurooppalaista sosiaalilainsäädäntöä. Me tunnustamme ammattiliitot ja puhumme myöskin erilaisten neuvostojen ja liittojen kautta näiden ihmisten kanssa. Me kuuntelemme heitä. Ja sitten on ollut syytöksiä, että on uhattu ihmisiä. Ne ovat perusteettomia mielestäni, aivan totta puhuakseni. No niin, sitten me jatkamme vastauksilla. Aha, hän ei vastannut siis kysymykseen. Hän ei vastannut esitettyyn kysymykseen. Tämä tuli hiukan myöhemmin, mutta siis herra Ertyk esitti kysymykseen Ja kertokaa nyt aivan suoraan, miksi siis kaksi vuotta vasta, että tunnistaneet ammattiliitot. Miksi tämä kesti niin kauan? Herra Ertu kysyi. Miksi? Mitä siellä nyt tapahtuu? Miksi näihin nämä kysymykset eivät ole olleet prioriteetti yhtiöllenne? Uh, just on No, järjestäytyneisyydestä aina on ollut oikeus äh, näin tehdä, ja me olemme kunnioittaneet niitä. Tämä on ikään kuin äh, keskustelu työntekijöiden ja Ryanairin välillä, joka menee molempiin suuntaan. No, me, meillä on ammattiliitto yhdeksässä äh, maassa nyt tällä hetkellä, ja tämä tilannehan jatkuvasti muuttuu. No kolme vuotta sitten tilanne oli täysin erilainen. Ryan pyrkii jatkuvasti tekemään yhteistyötä työntekijöidensä kanssa. Monsieur Artug, niin, herra Ertug, saatte vielä 30 sekuntia aikaa. I just want to remind you. Vähempikin riittää, muistuttaisin vain kysymyksestäni. Eli työntekijöiden sairauslomat on esitetty syytöksiä siitä, että yrityksenne painostaa ihmisiä palamaan sairauslomaltaan mitä pikimmin ja tervehtymään nopeasti. Te ette vastannut tähän lainkaan. I have never heard of... En ole koskaan kuullut, että Ryanair olisi uhkaillut työntekijöitään, jotka ovat sairaita. Turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää ja kaikille muille. Jos työntekijät sairastuvat tai tuntevat itsensä sairaaksi ja Ryanair on sitä mieltä, että äh, Äh, olisi vaarallista, että sairastyöntekijä esimerkiksi lentäisi, niin silloin pyydettäisiin, että hän tekisi tätä. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi herra Bauer, kolme minuuttia. Thank you. Kiitoksia. Yritän nyt kattaa mahdollisimman äh, suuren joukon kysymyksistä ja sitoudun äh, vastaamaan loppuihin sitten kirjallisesti. Ensinnäkin Kiisaken kysymys mahdollisesta biopolttoainekiintiöstä. Biopolttoaineiden hinnat tänä päivänä ovat noin viisi kertaa kalliimpia kuin perinteisen kerosiinin lentopolttoaineen litium-ioni akkuja, kun alettiin tuottaa, niin tämä tuotanto oli kymmenen kertaa kalliimpaa. Uskon kuitenkin, että kilpailukykyisiä hintojakin tullaan saamaan jatkossa. Biopolttoaineista toteaisin, että ne eivät mitenkään vie elintarvikkeelta tilaa. E, ihmiset eivät kuole maailmassa nälkään, e, jotta tuotettaisiin biopolttoaineita lentokoneille. On myös muita tapoja jo 30-luvulta asti. Fischer-ryhmittymä on muun muassa ottanut ilmakehästä sitten hiilidioksidia ja käyttänyt sitä tuotannossa. En voi kuitenkaan nyt vastata esimerkiksi siitä, kuinka paljon tätä sähköenergiaa tarvittaisiin, mutta toimitan numerotiedot teille myöhemmin. Sitten Saksasta ajatellaan aurinko voimaa. Siellä vaikka aurinkovoimaa nyt ei voidakaan hyödyntää aivan täysimääräisesti, oli hanke käynnissä sähkön tuotanto tuottaa 40 prosenttia tällä hetkellä päästöistä, mutta nyt on, on, vielä, on olemassa tuulivoimaa, aurinkovoimaa täysin puhdasta äh, hiilidioksidineutraalia lentokonetta ei ole vielä olemassakaan, mutta uskon, että tulevien 30 vuoden aikana äh, kehitys äh, etenee ja tämä on ainut tapa toimia. Ja biopolttoaineet tai sitten sähköiset polttoaineet ovat tulevaisuutta ja jo tällä hetkellä on tiettyjä tapoja ja pyrimme nyt sitten teollisessa skaalassa tuotantoon mahdollisimman pian. Sitten me kysyttiin hinnoittelusta. Vähimmäishintamme on 29,99 ja se nostettiin 35 euroon, jotta katetaan myös tuo lentovero. Ja tämä kattaa kaikki muun muassa lentokenttämaksut ja, ja tällaiset pakolliset maksut. Ja ihan niin kuin hotelli, hotelleissa Äh, jos on korkea kysyntä, kysynnän taso, niin sitten äh, luonnollisesti hintakin nousee. Ajatellaan vaikkapa hotellia, jos messut ovat käynnissä, niin hotellihinnat ovat korkeammat kuin jos ei ole. Äh, ja kyllä kilpailu on kovaa ja kaikkein tuottavimmilla lentoyhtiöillä on parhaat mahdollisuudet selviytyä tietenkin mutta kuitenkin olisi toivottavaa, että voidaan tarjota palveluja jotka ovat kyllä edullisia, että ne ovat kansalaisten saatavilla ja luonnollisesti samalla kunnioittaen työntekijöiden oikeuksia ja sitten esimerkiksi ympäristöä ja pyrkiä vähentämään päästöjä. Ja luonnollisesti teollisuutemme tulee lopettaa sellainen toiminta, jossa hintoja poljetaan kerta kaikkiaan. Kiitoksia. Herra José Luis Arno, kysymyksiä on paljon, mutta teillä on kolme minuuttia. Madame la Selvä puheenjohtaja, ensinnäkin vastaan teidän kysymyksiinne, joka liittyy halpalentoyhtiöiden demokratisoimismahdollisuuksiin. Puhun omani maani kokemuksista ja todellakin halpalentoilmailu ei ole pelkästään elitimatkailua, vaan sen myötä todellakin tietynlainen demokratisoiminen on mahdollista. Ylipäätään on mahdollisuus matkustaa on kaupunkivierailustusta, tavata perhettä tai maahanmuuttaja, kun me olemme maahanmuuttajamaa. Meitä on vähän kaikkialla teidänkin maissanne. Niin, aikaisemmin ei ollut tällaista mahdollisuutta, että kerran vuodessa voi Lissabonissa tai Portossa käydä. Ja halpalentoyhtiöiden avulla voidaan näiden alueellisten lentoasemien kautta olla yhteydessä ja sitten se luo dynamiikkaa ja kehitystä alueellisesti, myös matkailua. Sitä ei ollut aikaisemmin, varsinkaan Portossa. Tämä on ollut valtavaa. Mitä tulee biopolttoaineisiin? Airbus ilmoitti Lissabonissa huippukokouksessa uudesta mallissa, joka on hybridi. Hybridimalli, jossa on myös sähkö mukana, ja se johtaa ihan valtaviin leikkauksiin ajatellen kasvihuonekaasupäästöjä ja saasteita – ja kymmenen vuoden päästä se pitäisi tulla käyttöön. On totta kai yritys työstää biopolttoaineita, mutta myös hybridiä ja varsinkin kaikkia uusia moottoreita, jotka johtavat varsinkin Airbusin koneessa päästöksiin, päästöleikkauksiin jopa 40 prosenttisesti polttoainetta käytettäessä. Ja nyt vastaan sitten muihin kysymyksiin, joita muut portugalilaiset kysyisivät. Rova Delille totesin, että ymmärrän, nyt ymmärrän tietysti mitä aiotte takaa minun maassanikin, mutta ehkä nyt ymmärrän paremmin kuin toisen kerran puhuitte. Madeira ja Azorit ovat alueet, jotka ovat syrjäisiä alueita – kun meillä on halpalentoyhtiöitä nyt ollut vuodesta 2014, niin, niin totta, kai, totta kai maksetaan näille kansalaisille myös jotain. Totta kai halpa yhtiön on kasvanut noille alueille ja sitten he ovat laskeneet myös hintoja ja jopa julkinen palvelu on lisääntynyt, koska halpalentoyhtiöt ovat ottaneet osan julkisesta palvelusta valtion tuellakin. Eli yhä enemmän on syötyä kansalaisia, jotka elävät noilla alueilla sitten 2014, että nyt tämä tuli selväksi jatkoa ajatellen. Ja sitten muutama täsmennys. Ja nyt vastaan Rova Ferreiralle ja muille maamiehille, niin Rova Ferreira, olin todella hämmästynyt, herra Ferreira, kun te puhuitte näistä rohkaisuista. Te teitte eroon perinteisten yritysten ja halpalentoyhtiöiden välillä. Nämä viimeksi mainitut ovat antaneet mahdollisuuden kaikille mahdollisuuden matkustaa, eikä pelkästään vain eliitille. Kaikki pystyvät nyt matkustamaan hyvissä oloissa. Ja mitä kannustimia mahdollisesti on myönnetty näille halpalentoyhtiöille, niin sen myötä ollaan pysty kasvat, on pystyt kasvattamaan myös vaurautta joillakin alueilla. Ja tämän myötä on pystytty lisäämään myös PKT. Haluaisin myös viitata siihen, mitä tässä mainittiin lentoyhtiöiden konkursseista. Jos otan nyt esimerkiksi monarkin yhdistyneestä kuningaskunnasta, ne matkustajat, jotka saivat vahingonkorvauksia, niin tämä yhtiö muuten liikennöi paljon Algarvessa ja siinä huomioitiin näissä kustannuksissa. Äli. No niin, kiitos. Sitten Rova Petresku, kolme minuuttia voitte vastata. Paljon kiitoksia. No meille, meidän matkustajamme ovat lähinnä ihmisiä, jotka tekevät töitä ulkomailla heidän perheitään tässä ajatellaan. Tämä on ja meillä on nyt hiljattain ollut myöskin eh, pk-yrityksiä, jotka matkustavat toiseen maahan. Ja tällainen yritys, eh, sillä saattaa mennä 12 tuntia, kun se siirtyy yhdestä kaupungista eh, Bukarestiin. Ja tämä kestää ainoastaan tunnin lentäen. Ja se vaikutus, joka ilmailulla on näihin kaupunkeihin ja niiden dynamiikkaan, on ilmiömäinen ja tällaista ei ollut aikaisemmin. Ja aikaisemmin yritykset, yrityksen edustajat matkustivat 6-80 tuntia, 12 tuntiakin. Ja sitten toinen asia on turvallisuus. Meillä on samat standardit kuin kaikilla muilla lentoyhtiöillä. Meillä on hyvä historia tässä mennessä. Emme tässä tee mitään kompromisseja. Kolmas asia. Me puhumme paljon valtion tuista näille halpayhtiöille. Ne, ne ovat julkisia poliittisia toimenpiteitä. On selvää, että nämä äärialueet tai lentokentät, e, ei niitä olisi otettu käyttöön ilman näitä tukia. Minun yhtiöni hyötyy näistä kannustimista niin kuin muutkin mutta jos näitä kannustimia ei olisi ollut, me emme olisi voineet, Entä meillä on yksityisyrityksiä, meidän täytyy olla kestäviä, tehdä voittoa. Kestävyys on tärkeää. Poliittisen toiminnan velvollisuutena on korjata näitä markkinoiden epäonnistumeita. Me autamme, me voimme olla tosi hyvä väline – tässä. Me menemme sinne, minne pyydämme, pyydätte meitä menemään. Mutta ei ole meidän vikamme, että tässä nyt on pyydetty, että tiettyjä alueita tuetaan. On hyvä, että näin on tehty. Varmasti olette tutkineet tätä ja nyt näette tulokset. Voin vakuuttaa teille, että tulokset ovat ilmiömäisiä. Mutta kun ajatellaan näitä valtion tukia eh, ilmailualalla, ne ovat välittömiä. Jos halutaan eh, rakentaa rautatie, se kestää 50 vuotta, eh, tie, teidän rakentaminen 3-4 vuotta ja, ja sitten len, lento ilmailualalla vain pari vuotta. Me voimme olla erittäin hyviä kumppaneita ja älkää unohtako, älkää nyt näitä sopimuksia vesittekö Täytyy antaa ihmisille mahdollisuus tehdä töitä ja matkustaa vapaasti ja voitte jatkaa ja käyttää meitä kumppanina. Merci beaucoup. Kiitos kovasti. Ja sitten viimeisenä rouva Livia Spera, olkaa hyvä. Uh, so for... No kiitos. Puhutaan yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta toimintaa ja mahdollisuuksista parantaa alan tilannetta, niin se on mahdollista vain siinä tapauksessa, että ATM-järjestelmällämme on voimavaroja tällä hetkellä. Esimerkiksi kustannukset ovat liian korkeat, että näitä palveluja tultaisiin käyttäneeksi alalle hyödyllisellä tai alaa hyödyntävällä tavalla puhutaan näistä viimeaikaisista lakoista, niin muistuttaisin, että lakko on perusoikeus, lakko-oikeus ja meidän tavoitteemme ei ole lakkoilla, vaan me lakkoilemme vasta siinä tapauksessa, kun kaikki muut keinot on käytetty, kun vuoropuhelu ei kerta kaikkiaan onnistu. Ja säännöllisesti saamme jäseniltämme raportteja siitä, että heitä on peloteltu Eh, esimerkiksi eh, eh, lakko lakkojen suhteen on väitetty lakkojen olevan laittomia ja heidän työvuorolistaan on muutettu ja niin edelleen. Ja tämän ei pitäisi kyllä olla hyväksyttävää vuonna 2019. Eikä tietenkään voi syyttää kaikkia halpalentoyhtiöitä on hyviä ja huonoja toimijoita niin halpalentoyhtiöissä kuin perinteisissä muissakin lentoyhtiöissä. Ja näinhän minä alussakin sanoin, tarvitaan nämä alan riippumattomuutta ja samalla sääntelijää, joka luo standardit, turvallisuusstandardit ja sosiaaliset standardit. Ja uskon Euroopan parlamentin tukevan voimakkaasti juuri tällaista suuntaa. Mm, alussa myös puhuin demokratiasta ja kyllä tätä narratiivia tulisi muuttaa. Ajatellaan nuorten oikeutta matkustaa, muuttaa Erasmusvaihtoon, heidän oikeuttaan tavata perheenjäseniään. Eh, nuoret tulevat eh, olemaan yhä liikkuvaisempia ja sen sijaan, että eh, matkustamisen hintaa laskettaisiin jatkuvasti, niin voitaisiin pikemminkin nostaa palkkoja Euroopassa kaikilla aloilla, niin näinhän tästäkin ongelmasta päästäisiin. Sipavet. Ei, hassumpi ajatus. Kiitoksia kaikille puhujille, mutta ei täällä kuultu henkilöitä haluattaisiin kuulla, eli komissiota, eli Euroopan komissio. Voisitteko vähän jotain kantaa vastuuta siitä, mitä panette selvityksiin, että ilmailuala yhä enemmän lisää hiilidioksidipäästöjä. Viimeisin selvitys osoittaa, että yli 20 prosenttia ilmastohaaste. Mitä te aiotte tehdä? Saadaanko hyvää osviittaa? Ajetteko valtion tukikysymystä vähän selventää? Koska moni yritys ja moni alue, moni jäsenvaltio miettii tykönään tätä. Aiotteko miettiä näitäkin kysymyksiä myös, joita moni kollega otti esille? varsinkin työehdot palkansaajan kohdalla, eikä se voi olla vain sellainen asia, jossa se sivuttaisiin. Että anna nyt pikaisesti puheenvuoron Furia Buklidulle, jotta komissiokin MOVE-pääosastolta voisi jotain lausua. Kaksi, kolme minuuttia. That will be a challenge. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tämä on haaste, mutta kiitoksia paljon puheenjohtaja, että järjestitte tämän hyvin mielenkiintoisen tapahtuman. Minä hypään heti näihin haasteisiin. Me komissiossa uskomme, että ilmailun sisämarkkinat on yksi näitä menestystarinoita Euroopassa, mutta me hyppäämme tämän yli ja menemme suoraan nyt käsittelemään haasteita, sillä kahden minuutin aikana. En nyt voi puhua kaikesta. Minä nyt eriytän nämä haasteet kahteen suureen ryhmään. Yksi, mikä liittyy sisämarkkinoihin ja toinen, joka liittyy enemmän ilmastonmuutokseen ja ympäristökysymyksiin. Sisämarkkinapuolella eri ihmiset esittivät kysymyksiä, siis eri edustajat he mainitsivat valtion tuet, kuluttajaoikeudet, ja sitten työoikeudet. Aloitan nyt näistä työoikeuksista komissiossa. Me olemme täysin tietoisia siitä, ja monet täällä mainitsivat, että tämä ei kosketa ainoastaan halpalentoyhtiöitä, on hyviä ja huonoja äh, äh, esimerkkejä. Ja komissio on tämän vuoden maaliskuussa julkaissut raportin ja tässä on järjestetty tapahtuma. Olette identifioineet jo kaikki asiat Mainitsitte eh, eh, yksityisyrittäjyyden eh, vuokratyöntekijät ja, ja vaikeudet täytäntöpanon lain, lainsäädännön osalta. Komissio on nyt perustanut työryhmän. Ensimmäistä kertaa me istumme yhdessä, siis työviranomaiset kansallisella tasolla ja ilmailualan viranomaiset ovat tässä. Ja tämä on nyt hyvin hedelmällisen yhteistyön alku toivottavasti. Jäsenvaltiot ovat jo valinneet tälle vuodelle kaksi asiaa. No, yksityisyrittäjyys, itsenäinen ammatinharjoittajuus on yksi asia ja sitten tämä täytäntöpanolaki on toinen. Ja tämän lisäksi me myöskin työstämme vaikutusten arviointia sisämarkkinasääntöjen mukaisesti ja täytäntöönpanon lainsäädäntöäkin sitten analysoidaan. Muistuttaisin teitä, että komissio todellakin on tehnyt kielteisiä päätöksiä lukuisissa tapauksissa, missä lentoyhtiöt ja kentät eivät ole kunnioittaneet näitä valtion tukisääntöjä, joten me tarkkailemme tätä ja koska on vain vähän aikaa siirrynyt näihin ympäristökysymyksiin, me tiedämme Euroopan komissiossa, että meidän täytyy vähentää noin 90 prosentilla liikenteen päästöjä, ei ainoastaan ilmailussa, jos me haluamme päästä 2050 tavoitteisiin ja tiedämme, että ilmailualan täytyy todellakin ponnistella. SAF, eli on yksi tällainen järjestelmä. Päästöt voidaan myöskin hinnoitella. Pyrimme vähentämään myöskin hiilipäästöjä. Tämä on kaikkein tämä, tällä hetkellä paras mahdollisuus. Tässä kysyttiin, että kuinka paljon nyt käytetään 0,05 prosenttia. Tässä tarvitaan paljon parannusta. Ja myöskin biopolttoaineiden laatu, RED-direktiivi, siinä sanotaan, että voidaan käyttää ainoastaan biopolttoaineita, joiden avulla 60 prosenttia voidaan vähentää päästöjä verrattuna perinteiseen kerosiiniin. Eli me voimme jo lähteä tältä pohjalta, mutta Euroopan komissio tulee tekemään paljon työtä näissä ilmastonmuutoskysymyksissä seuraavina vuosina. Green Deal julkaistaan ensi viikolla. Olen jo puhunut jo melkein neljä minuuttia, mutta meillä on seuraavana viikkoina paljon mahdollisuuksia keskustella uusiutuvista energiamuodoista ja lentämisestä. Kiitos. No, selvä. Ja sitten seuraamme tarkkaan komission toimintaa, varsinkin näissä kysymyksissä, joita tiedetään – mitä tässä oikein toteutetaan, että vastata haasteisiin? Kyllä, haasteita riittää. Jos kymmenen vuotta on aikaa jo johonkin tavoitteeseen, niin kiitos puhujille. Kiitos siitä, että olitte näin vilkkaita keskustelussa kysymystenne kerran. Se on kiehtovaa ja me kyllä jatkamme. Kiitos teille tapaamisiin ja me jatkamme seuraavaan kohtaan. Meillä on Euroopan yhteisön ja Marokon välinen lentoliikennesopimus huomioon ottaen Bulgaria ja Romania. Ehkä pieni viiden minuutin tauko, vai mitäs mieltä olette Radek? Sopiko? Radek tykkää jo, eli viisi minuuttia. Herra Ötjers, viisi minuuttia, eikö? Hyvä. Nous continuons nos travaux, s'il vous plaît. Jatketaanpa kokousta, ja, jos sopii. Ja, ja mennään suoraan tähän kuuluisaan Eurovälimeren lentoliikennesopimuksen muuttamiseen Euroopan yhteisön ja Morokon välillä Bulgarian ja Romanian liityttyä. Esittelijä Sven Schulze, oletteko valmis? Te saatte puheenvuoron, voitte esitellä tätä ja sitten käsittelemme sitä. Kuulemme varjosittelijöitä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Tämä on nyt tämän päivän äh, hyvin, hyvin tärkeä esitys. Sitten kohtaan varmaankin tärkein kyse on siis tästä EUn ja Marokon välisestä lentoliikennesopimuksesta, sen muuttamisesta, nimittäin Bulgarian ja Romaniaan tätä sopimusta ei vielä ole laajennettu. Ja jo 2004 joulukuussa komissio sai neuvostolta toimeksi annon neuvotella lentoliikennesopimus EUn ja Marokon välillä, joka korvaa sitten aiemmat sopimukset ja koskee Marokkoa ja muita Välimeren alueen valtioita. Kyse on äh, siis äh, sääntöjen yhdenmukaistamisesta molempien osapuolien kohdalla, samoin sitten äh, vastavuoroiset investoinnit ja jo 12.12.2006, eli todella aikoja sitten tämä sopimus allekirjoitettiin ja Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä 24.10.2007 samaiselle sopimukselle. Tämä lentoliikenne sopimus nyt sitten sitten ei ole kattanut Bulgariaa ja Romaniaa vielä tähän mennessä, mutta ensimmäinen ensimmäistä 2007 ne ovat kuitenkin sitoutuneet liittymään olemassa olevaan lentoliikennesopimukseen. Ja nyt sitten asia korjataan tällaisen lisäpöytäkirjan kautta. Tämä on täysin tekninen luonteeltaan tämä sopeutus, jonka kautta siis Bulgaria ja Romania liittyvät eh, tähän Eurovälimeren lentoliikenne sopimukseen. mitä muutoksia itse sopimukseen ei tehdä. Vuonna 2007 Euroopan parlamentti jo hyväksyi vastaavan sopimuksen ja nyt minä ehdotan esittelijänä, että tämä lisäpöytäkirja otetaan mukaan osaksi sopimusta niin, että Romania ja Bulgaria voivat täysin teknisesti nyt sitten lopultakin liittyä samaiseen sopimukseen. Kiitos paljon. Kiitos. Sitten suoraan varjoesittelijämme Rova Grappini, olkaa hyvä. Mulțumesc mult, doamna președintă. Vreau să-i mulțumesc raportor. Kiitoksia. Minä haluan kiittää esittelijää. Oikein paljon hän korosti sitä, että me panemme toimeen nyt sen, minkä allekirjoittamme vuonna 2016 esittelijänä sosiaalidemokraattien puolelta. Minä tässä puhun nyt suosituksesta – päätösuosituksesta. Kysehän on siitä, että Bulgaria ja Romania astuvat osaksi tätä sopimusta. Ja nyt sitten herää kysymys, että mitä tämän sopimuksen jälkeen tapahtuu, esimerkiksi investointien eri kehityskulkujen osalta, mitä tulee tähän uuteen lentoliikennesopimukseen, jota nyt sitten laajennetaan, niin että Bulgaria ja Romania astuvat mukaan tähän. Kyse on teknisistä kysymyksistä. Sisältömuutosehdotuksia minulla ei ole. Muuten olen samaa mieltä tässä jo sanotusta, eli siitä, että me hyväksymme tämän. Kiitoksia. Kiitos. Herra Ötjens, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja, arvon kollegat, aivan ensin toteaisin, että englannin kielen tulkkaus kuuluu niin hiljaisesti, että minä hädin tuskin sitä ymmärrän, jos täällä joku muu kieli kuuluu vähän kovemmin. Eli joko meidän mikrofoneissamme on jotain vikaa tai sitten tuolla tulkkauskopin mikrofonissa en minä tiedä. Joka tapauksessa Dominik Riken äh, varjoesittelijämme nimissä haluan kiittää esittelijää lämpimästi hänen tekemästään työstä. Me tuemme tätä mietintöluonnosta esittelijän ehdotusta, eikä meillä ole mitään sisältöön liittyviä huomioita lainkaan. Kiitos paljon. Erinomaista. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ai, anteeksi, Rova Hauits. En nähnyt teitä, olen pahoillani. Um, so on... Niin, vihreiden puolesta meillä on jotakin yleisiä kysymyksiä komissiolle, mutta myös esittelijälle. Kun kävimme läpi tätä aihetta, Viime vuoden marraskuun lopussa tuomistuin totesi, että EU-Marokko-lentoliikennesopimus ei koskisi Länsi-Saharaa. 10. joulukuuta viime vuonna EUn lentoturvallisuusvirasto totesi, että tuomio merkitsee, että Länsi-Saharan ylilennot ovat tämän sopimuksen ulkopuolella. Eli voisiko komissio tai esittelijä selvästi nyt kertoa, mitkä ovat oikeelliset seuraukset Länsi-Saharalle? Mitä lainsäädäntöä noudatetaan e- lentoturvallisuudessa, liikenteessä ja kuluttajasuojassa EU-lentoyhtiöiden ja matkustajien kohdalla, jotka lentävät Länsi-Saharan yli. Onko komissio kertonut jäsenvaltioille ja lentoyhtiöille, mitkä oikeudelliset ja käytännön seuraukset ovat tuomiosta kolmanneksi? Aikooko komissio käydä neuvotteluja Länsi-Saharan ilmatilasta johtuen tästä tuomiosta? Meidän ryhmämme esitti nämä kysymykset jo kirjallisestikin ja on saanut komission jäseneltä Bulchilta 4. tammikuuta tänä vuonna seuravastauksen. Eli tämä vastaus on siis, että komissio on nyt tällä haavaa tekemässä perinkohtaista selvitystä näissä kysymyksissä ja kerromme parlamentin jäsenille tuloksesta mitä pikimmiten. No nyt on vuosi kulunut eikä ole mitään kuulunut komissiolta. Siksi me haluaisimme vielä tivata vastausta. Ilman vastausta emme pysty äänestämään tämän sopimuksen puolesta. Merci beaucoup. Kiitos Rova Rowit. Ja tästä syystä sitä lykättiinkin ja ehkä komissio meillä vastaa, ainakin kirjallisesti ja nopeasti. Siellä nyökätään. Merci Madame Konechka. Rova Konechka, Guesta ei halua mitään sanoa. Uh, sama kysymys kuin minkä vihreät esittivät. Uh, hyvä. Eli kaksinkertainen vaatimus saada pikainen vastaus olisi kivaa. No viesti meni perille. Esittelijä voi päätellä keskusteluun, eli olkapa hyvä. No, eihän tässä nyt kauhean äh, kattavaa keskustelua odottaa suunniteltukaan ja ihan näin, vaan äh, hatusta en voi kyllä vihreille vastausta antaa tähän kysymykseen. Olisi ehkä ollut hyvä, jos olisitte kääntyneet minun puoleeni ennalta, niin olisin voinut äh, valmistautua tähän konkreettiseen kysymykseen ja olisin jo ennalta voinut äh, vastata teille kattavasti. Viimeiset viisi vuotta olen esittelijänä näin aina toiminut. Kun kyse on näin teknisestä yksityiskohdasta, niin Äh, pyytäisin, että jatkossa otatte ajoissa esittelijän yhteyttä, mutta joka tapauksessa tulen äh, tarjoamaan teille äh, vastauksen näistä oikeudellisista vaikutuksista ihan lähipäivinä. Kiitos paljon. Kiitos. Sitten aikataulu. Kuitenkin määräaika tarkistuksen jättämiselle on joulukuussa 12. päivä sitten 21. tammikuuta valiokunnassa äänestys ja ensi vuoden helmikuussa äänestys täysistunnossa ja sitten vastuuvapaus Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 2018. Komissio, Rova Montero, olkaa hyvä, kolme minuuttia. Um, Kiitoksia puheenjohtaja 2018 tilintarkastustuomion istumen mukaisesti. Kun ajatellaan konsolidoitua vuositilinpäätöstä, niin luotettava. Mitä tulee liikenteeseen? Virhe, virhe osuus on noin prosentin luokkaa, hiukan vähemmän 4,248 euroa maksusitoumuksiin ja 2,454 miljoonaa maksumäärärahoihin. Turvallisuus politiikkaa tutkimuspolitiikkaa ja niin poispäin on tässä jaettu, mutta kuitenkin parantamisen varaakin on, varsinkin mitä tulee puiteohjelmaan, noin 20 prosenttia maksuista maksettiin loppujen lopuksi. Ja tässä nyt sitten voidaan esittää kysymys, että onko tämä riittävä osuus. Parempaa on saada koherenssia ja avoimuutta hankkeiden valintaan – tulokset täytyy määritellä paremmin niin, että hankkeita voidaan myöskin valvoa paremmalla tavalla. Viivästyksiä täytyy välttää ja mikäli vielä on jotakin maksamatta, varat täytyy jakaa uudelleen. Yhdenmukaisuus, avoimuus myöskin, mitä tulee matkustajien oikeuksiin, erilaiset kampanjat ja välineiden käyttö kansallisella tasolla. Tämä koskettaa siis lentomatkustajien oikeuksia. No sitten rakenne rahan, rahastot ja investoinnit. Tässä on niin, että määrärahoja on kovin vähän. Tästä syystä me pyrimme nyt siihen, että varoihin pääsyä helpotetaan niin, että investointeja saadaan sitten nopeasti liikkeelle. Sitten vielä kysymys, joka liittyy satamiin ja niihin liittyvään suunnitelmaan, jotka ovat osa verkostoa ja jotka täytyy työstä uudestaan. No sitten yhteisyritykset. Tässäkin on innovatiivisia välineitä ja tutkimusta. Mitä tarvitaan? Me tarvitsemme sellaisia kouluttautuneita henkilöitä niin, että muu pääosasto voi viedä tehtävänsä läpi. Lisäksi tarvitaan budjettikohtaa myöskin seuraavaa rahoituskehystä varten äh, ajatellen kestävää matkailua. Tässä haluaisin kiittää kollegoita äh, oikein paljon. Äh, tässä saatiin erittäin suurta koherenssia aikaiseksi. Kiitos. Todellisesti jo aamupäivällä täytyy taistella matkailumomentista, mitä sitten siellä onkin sisällä. Eli tässä täytyy äänestyksessä taistella sen puolesta, koska se on tärkeä kohta, kun on kestävää matkailu. Rova Grappini, nyt on teidän vuoronne. <clears throat> Kiitoksia kovasti. Minä olen esittelijänä vastuuvapaudessa seuraava näistä virastoista yhteisyrityksistä. Me olemme saaneet aika hyvän tekstin tähän lausuntoon, eli kiitos myös Monteirolle äh, edellisestä. Ja minusta on tärkeää, että me olemme onnistuneet myös mukaan saamaan tarkistuksia, jotka liittyvät monivuotisiin ohjelmiin. 40 miljoonaa suurin piirtein. Toisin sanoen jos ajatellaan tätä yleistä pakettia, niin se on ollut sinällään hyvä ehdotus. Ja sitten totta kai tärkeissä yhteisissä hankkeissa, horisontaalisissa hankkeissa, kuten turvallisuudessa, tieturvallisuudessa varsinkin ja multimodaalisuudessa ja totta kai liikenteen digitaalisuudessakin. Eli me haluamme yhtenäisyyttä koko unionin alueella. Meidän täytyy kantaa huolta todellakin matkustajien oikeuksista. Ja sitten täällä on muitakin toimia, jotka liittyvät valistuskampanjoihin ja esittelee juuri sen toi esille. Eli meidän täytyy antaa kansallisille tahoille enemmän välineitä, lisää keinoja, jotta matkustaja oikeuksia noudatettaisiin. Ja totta kai, jotta voitaisiin myös yhdenmukaistaa matkustajaoikeuksia jäsenvaltioiden kesken. Ensi talousarviossa on tärkeää, että meillä on momentti koska pelkästään matkailu, jotta voidaan tukea alaa. Me tarvitsemme tukea matkailulle, koska se tuo raja alueille kehitystä, mutta myös muillekin jälkeenjääneille alueille. Me aiomme tehdä kyllä tarkistukset, toivottavasti saadaan hyvä teksti, jonka voidaan sitten hyväksyä äänestyksessä. Kiitos Rova Grapin ja sitten Rouva Datikal, olko, Nahtikal, olkaa hyvä. Thank you, Chair. And first... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän äh, Montero tästä vastuuvapausluonnoksesta. Puhun nyt äh, edustaja Vasan nimissä ja nostaisin äh, esiin pari tärkeää aihetta. Ensinnäkin kuljetusalalla ja myös ajatellen pitkänä aikavälinä, myös lyhyemmän aikavälinä oikeudellista varmuutta ja rahoitusvarmuutta, niin aina täytyy muistaa myös EU-lisäarvoja erityisesti ten ydinverkkoja ydinverkko ja kattava TEN-T-verkko. Sitten verkkojen Eurooppa-suunnittelu on hyvin tärkeää, jotta saadaan aikaan yhtenäinen eurooppalainen liikennealue ja rahoitusväline, joka joka on kasvanut ja joka mahdollistaa eri rahoitusvälineiden yhteiskäytön liikennealalla, on sitten samalla kuitenkin aiheuttanut aika paljon monimutkaisuutta koko tähän rahoituskuvioon. Ja kun tilanne on hyvin, hyvin monimutkainen, niin tällöin valvonta on huomattavasti vaikeampaa tilanne epäselvempi ja haluaisimme, että komissio tarkastelisi, miten EUn budjettijärjestelmää voitaisiin uudistaa sen varmistamiseksi, että rahoitussäännöt eivät ole yhtään sen monimutkaisempia kuin mikä on ihan välttämätöntä. Ja haluaisimme lisäksi rohkaista komissiota julkaisemaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tällaisen Ähm, matkailu- ja liikennealan hankeluettelon äh, hankkeet, jotka saavat äh, tukea äh, muun muassa aluekehitysrahastosta. Kiitos paljon. Kiitos Rova Nahtegal. Herra Koff, olkaa hyvä. Um, I look... Kiitos varjoesittelijämme Daniel Freundin nimissä. Minä toivotan, totean, että tämä toimii ja tämä vastaa meidän näkemyksemme. Haluaisin kuitenkin ottaa esille tässä, että ryhmäni ei pidä hyvänä verkkojen Euroopan välineen militarisaatiota, niin kuin tässä lausunnossa on todettu. No sitten kohdassa 11, mitä tulee virastoihin ja yhteisyrityksiin, on erityisen hyvä, että edustaja Grappini korostaa haasteita mitkä liittyvät EASAan. Ja on erittäin hyvä korostaa näitä ja että on myöskin turvalausekkeita, kun ajatellaan eturistiriitoja. Mielestäni nämä lausunnot voisivat heijastella paremmin edistyksen puutetta, mitä tulee liikenteen kestävyyteen yleensä ottaen ja tähän modaalimuutokseen, koska meidän täytyy korostaa, että liikennemuotojen muutos ei tapahdu yhtä nopeasti kuin mitä toivottaisiin, ja meidän täytyy todellakin tässä tehdä enemmän. Kiitos. Kiitos kovasti, herra Kaff. Vierailijat, tervetuloa, jotka ovat tuolla perällä. Tervetuloa. En tiedä, mistä tulette, mutta tervetulleita olette liikennevaliokuntaan, suuren valiokuntaan Euroopan parlamentissa. No sitten jatketaan. Herra Jambanski, no, kuka te olette? Sanokaa nimenä. Sanokaa nyt, miten se äänetään. Pronunciation is Jambaski. Jambaski. Благодаря уважаема госпожо председател. Групата на европейските консерватори и реформисти. Kiitos. ECR-ryhmä on kiitollinen näistä muutoksista, joita on tehty verkkojen Eurooppa-välineeseen. Me uskomme, että kun on kerran saatu 450 miljoonaa mukaan, ja tästä olen muuten samaa mieltä esittelijän kanssa, ja niin, että vain 23 prosenttia annettiin varoista niin totta kai täytyy miettiä ylipäätään tämän välineen luonnetta. Tämä saattaa johtaa maksussa viivästyksiin ja se merkitsee puolestaan sitä, että on vaan hankalaa rahaa jakaa uudelleen. Ja sitten matkustajaoikeudet ovat tärkeä kysymys. Me toki tuemme sitä, että kannetaan huolta paremmin matkustajaoikeuksista, koska ylipäätään tietoisuus matkustajaoikeuksista on varsin heikkoa. Me tuemme sitä, että te käytetään myös rahoitusvälineitä investointihankkeisiin, mutta avustukset ovat kuitenkin erittäin tärkeä osa perusrakennehankkeissa. Ja kuten kun nyt olen varoja sitten niin toteaisin vain, että me tuemme vastuuvapautta komissiolle. Monsieur. Kiitos, herra Jambaski. No kyllä se onnistui jossain vaiheessa. It will be easy, just Angel. Angel vaan. Jos on helpompaa etunimen kanssa, niin Angel vaan. Mutta emme ole niin ystäviä vielä, että etunimellä voisi puhutella. Ei mennä nyt niin intiimeihin suhteisiin tässä valiokunnassa. Herra Ferrera, nyt on teidän vuoronne. Obrigado, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Äh, kollegani äh, Claire mm, Daly oli meidän varjoesittelijämme. Hän on kuitenkin estynyt ja pyysi minua täällä kertomaan nämä äh, kantansa. Ja todella haluaisimme kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja haluaisimme eh, korostaa laadullisemman analyysin eh, merkitystä siinä, miten näitä eh, raportteja tulkitaan, kun ajatellaan esimerkiksi turvallisuusalan virastoja, henkilöstön vähäisyys ei ole hyväksyttävää. Esimerkiksi Patrick Key, eli Ähm, äh, EASan lentoturvallisuusviraston pääjohtaja on todennut, että äh, hänen ähm, virastonsa henkilökuntapulan vuoksi ei pysty analysoimaan kaikkea ohjelmistoja, joita lentoyhtiöt käyttävät. Äh, tähän ei ole voimavaroja ja tästä voi sitten syntyä muun muassa sertifiointiongelmia, kun ajatellaan myös FAAn tilannetta ja jos halutaan, että Euroopan unionilla on toimiva, luotettava lentoturvallisuusvirasto, sillä on oltava kylliksi voimavaroja ja siksi GUE pitää hyvänä esittelijän ehdotusta myöntää vastuvapaus virastoille ja todella sitten 2018 vastuvapaudestahan tässä oli kyse. Kiitos paljon. Kiitos herra Ferreira. Ja sitten komission vuoroa. Mitä mieltä te olette? ja Dios. Tämä on rouva Monteron mietintö. Ai ette halua, no selvä. Eli komissio ei halua puhua. Loppuvuodesta menettää yhden pisteen tästä sitten. Rouva esittelijä. Ah, Ai, haluatte kuitenkin puhua? Jo mene pisteitä jo poistien. Oh, niin haluaisin nyt kuulla, että mistä asiasta tämä oli, koska tässä nyt sekoitettiin tämä lausunto tuohon virastolausuntoon. Monteron niin lausunnosta nyt puhutaan. Yleinen talousarvio, komissio. Olkaa hyvä, koska se koskee teitä kuitenkin. Muuten en antaisi puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you very much. On... Selvä, kiitoksia. MOVE-pääosaston puolesta haluaisin tässä kommentoida muutamaa asiaa, mitä tulee tähän ensimmäiseen lausuntoon No mitä sitten tulee matkustaja, matkustajien oikeuksiin tässä erityisessä kysymyksessä? Komissio haluaa todeta, että kun ajatellaan tilintarkastustuomioistuimen suositusta, komissio on käynnistänyt selvityksen kolmen asetuksen äh, tarkistamiseksi. Tämä liittyy busseihin, vesiliikenteeseen ja ilmailuun. Näitä tätä ei ole vielä arvioitu tätä selvitystä ja tähän liittyy tutkimuksia myöskin hyvistä käytänteistä kentällä, kun ajatellaan matkustajien oikeuksia ja niiden toteutumista. Ja tämä liittyy nimenomaan tähän tietoisuuden lisäämiseen. Komissio totta kai on samaa mieltä, että tässä täytyy edelleenkin toimia tässä kysymyksessä, tietoisuuden lisäämistoimia pyritään kasvattamaan, koska nämä tietysti parantavat myöskin kansalaisten oikeuksien tehokkuutta ja myöskin liikenteessä siis matkustajien oikeuksia. Ehkä sitten vielä eräs asia, joka liittyy kommenteihin tässä lausunnossa. Tämä liittyy tähän yhteen yhteyspisteeseen, käyttäjien kohdalla komissio, eh, ei ainoastaan muu pääosasto, vaan tämä on komission yhteistoimintaa. Tässä pyritään eh, saamaan aikaiseksi rahoitusta ja kilpailu, tarjouskilpailu tällaiselle portaalille, joka on siis monikielinen ja tässä nyt sitten eh, päästäisiin kaikkiin ohjelmiin käsiksi 2021 eteenpäin. Tämä on erittäin suuri ponnistus, kun ajatellaan näitä IT-välineitä, mutta tämä on siis tekeillä ja työtä tehdään tällä, tälläkin hetkellä. Nyt tarkoitus on, että tämä toimisi täysin sitten vuodesta 2021 uuden monivuotisen rahoituskehyksen ohella. Kiitos. Sitten valmistele saa viimeisen sanan. Rova Monteiro, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja siitä, mitä täällä todettiin. Lisäisin myös sen verran, että olen kirjannut ylös kaikki ehdotukset, joita täällä on tehty, ja otamme sitten ne huomioon käytännöllisellä tasolla. Kiitoksia kovasti Rova Antero. Ja sitten suoraan Rova Krappinin pakettiin vastuuvapaudessa 2018 virastot ja yhteisyritykset liikenteen alalla. Olkaa hyvää. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Kyse on nyt siis eh, virastojen vastuuvapaudesta. Niitä on kuusi. Ja puheenjohtaja haluaisin yleisesti todeta, että 2018 virastojen tilanne oli oikein myönteinen. Ne hoitivat hyvin tärkeimmät haasteet ja myös eturistiriitoja oli vain hyvin vähän ja virastotilintarkastustuomioistuimen huomioihin vastasivat. Yksittäisistä virastoista EMSA ensinnäkin ähm, Ähm, hallintoa kertomuksen mukaan riskejä on onnistuttu vähentämään, kriittisiä riskejä ei eh, ollut, joissa eh, olisi ollut jotenkin eh, vaarana, että olisi syntynyt tileihin ongelmia, mitään muitakaan ongelmia ei siirtynyt vuoteen 2018 tässä siis EASA. Ja todettiin myös, että se on toiminut riippumattomalla tavalla. Viraston hallinto toimi hyvin ja pääjohtaja huolehti omista vastuualueistaan. Viraston toimet ovat hyvin tärkeitä myös tasapain, sukupuolten välisen tasapainon suhteen, jotta saataisiin houkuteltua myös naisia alalle ja jotta esimerkiksi äm, äitiyssuoja toimisi ja tätä varten, siis tasa-arvoa varten on perustettu myös työryhmä, kun puhutaan toimialasta. Se on laajentunut ja tosiaan ei turistiriita. Ongelmia ei ollut. Virasto on hyvin valmistautunut omien työn mm, omien työtehtäviensä hoitoon. Nyt puhun siis rautatievirastosta, ERAsta ja virasto on julkaissut käytänteistään eh, tiedon. Sitten CSR eli yhteisyritys eh, lentoturvallisuus 2020, Horisontti 2020 ohjelma ja EU eh, e Space, sitten dronien eli lennokkien käyttö, kaikki tämä on täytäntöön pantu. Samoin on tarjottu valvontapalveluja ja ylipäätään tehty ehdotuksia jatkon suhteen, mitä tulee ilmatilaan ja sen hallinnointiin. Sitten Shift to Rail-yhteisyritys, S2R-yhteisyritys. Se on huolehtinut ohjel- koko ohjelmoinnista ja ohjelmasta. Ja aiemmin oli ollut tiettyjä ongelmia, e, jotka eivät kuitenkaan toistuneet 2018. E, myöskään mitään petostapauksia ei ollut ja 2017-2019 välillä siis ei ole ollut tarpeellista puuttua tämän yhteisyrityksen toimintaan Olafin välitettäväksi. Ei siis mitään tapauksia tullut. Ja sitten vielä Clean Sky ilmailu- ja ympäristöalan yhteisyritys on sopeuttanut toimintansa uuteen ja samoin sitten uusi rahoitus Euroopan unionin talousarviosta 2018 2026 asetuksen mukaisesti on sisäisen tarkastajan toimisto, joka on tehnyt suosituksia liittyen liittyen riskinvalvontamekanismiin, joka tulisi perustaa 2018 Yhteisyrityksessä tapahtui kolme väitettyä petosta, jotka toimitettiin Olafin tutkittavaksi. Ja nyt yhteisyrityksessä on ryhdyttävä toimiin, jotta tällainen ei pääse toistumaan. Kaiken kaikkiaan siis Mm, tässä tämä ja 12. joulukuuta asti on määräaika tarkistusta jättämiselle ja 21. tammikuuta toimitetaan äänestys. Kiitos, rouva Grappini. Niin, rouva Taaler, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh- Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. EPP on sitä mieltä, että nämä TRAN virastot ja yhteisyritykset ovat toimineet hyvin kuitenkin. Suuri haaste on varmistaa riittävä rahoitus ja henkilöstö seuraavien vuosien ajaksi. Tehokkuus on keskeistä, mutta olemme tietoisia siitä, että virastot ja yhteisyritykset tarvitsevat riittävät määrärahat täyttääkseen tehtävänsä riittävän hyvin, joten ensinnäkin tämä pätee varsinkin EASAan, joka on perusasetuksen kautta saanut enemmän tehtäviä, mutta kuitenkin se operoi edelleen samalla henkilöstömäärällä kuin aikaisemmin hankkeita. Hankkeet ovat viivästyneet tai niitä on täytyy priorisoida uudestaan. Tulee tekemään tarkistuksia tämän suuntaisesti. No sitten EMSA, niin kuin kuulemme tänä aamuna, myöskin tilintarkastustuomioistuimen suusta kuultuna tämä tilanne on rauhallinen ja riskejä voidaan tässä vähentää erää. Kuitenkin sillä on koko joukko haasteita edessään, jotta rautatiet saadaan kilpailukykyisiksi ja saadaan myöskin eurooppalaiset eurooppalainen rautatiealue aikaiseksi. Tähän tarvitaan riittävästi määrärahoja ja minä henkilökohtaisesti en halua nähdä, että yksi harvoista rautatietoimijoista nyt tässä näännytetään kokonaan pois, joten me tulemme tekemään tarkistuksia myöskin tämän suuntaisesti. Niin kuin kaikki tässä talossa tietävät, se, että siirryttäisiin kohti rautateitä, niin tässä pystytään vaikuttamaan siihen, että siitä tulee kilpailukykyisempi ja menestyksekkäämpi ja tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaisesti tämä Shift to Rail on hyvä, mutta tässä tämän yhteisyrityksen täytyy ponnistella enemmän, jotta se voi maksimoida toimintansa, joten seuraavat vuodet ovat kriittisiä. Ja Shift to Rail on tärkeää tässä ja me tulemme tekemään tarkistuksia myöskin tässä suhteessa. No sitten kasvu, kapasiteettiin liittyvät haasteet ilmailualalla ja myöskin lennokkien käyttö. Cesarin merkitystä ei voida aliarvioida. Me kaikki olemme varmasti tästä samaa mieltä. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, sama pätee periaatteessa myöskin Clean Skyhin päästövähennys tehokkuuden kasvat, tehokkuutta kasvattamisella on mielestäni nyt oikea tapa toimia rahoituspuoli on hyvällä pohjalla ja tarpeelliset varat tässä se tulee samaan, mutta kuitenkin nämä mahdolliset petostapaukset, niitä tutkitaan ja me odotamme saavamme lisää yksityiskohtaista tietoa tästä tapauksesta ja lopuksi haluaisin vielä kiittää tässä valmistelija Grapinia. Kiitos. Kiitoksia Rova Thaler olkaa hyvä. Madame la euh, President, first of all, I want to... Kiitos ensinnäkin. Kiittäisin esittelijää, valmistelija Rova Grappini kaikista lausunnoista. Ne ovat todellakin vaikuttavia, esittävät hyvän arvion virastoista ja yhteisyrityksistä. Eli kiitos kovasti tehdystä työstä. Hyvä, että toitti esille sen, että missä parantamisen varaa on, niin sekin näkyy. Ja Yksi esimerkki siitä liittyen rautatievirastoon valittelette siinä, että siellä on 37 säännönvastaisuutta tullut vastaan viime vuonna 18, joka liittyy rahoitukseen. Tuen todellakin tätä toivetta saada jotain kohennusta hallintoon. Minusta tämä on hyvä lausuntoa. Aiomme kyllä tehdä joitakin tarkistuksia itsekin, esimerkiksi tukeakseni EASan prosessi, joka liittyy vähäpäästöisiin tekniikoihin. Cesarissa puolestaan, mitä tulee kustannushyötyanalyysiä harjoitetaan yhteisissä hankkeissa ja huomioitaisiin myös näiden toimijoiden maksut sen takamiseksi, että EU-investointia ja veronmaksajarahoja ei käytä hankkeisiin, joita ei voida muuten toteuttaa, että on myös kannustin ohjelma, se saaristatkin tämä mainittiin jo. Ei voida aliarvioida sen tulevaa osaa. Yleisesti ottaen ottaisin erityisesti esille sen virastojen roolin ja yhteisyritysten roolin, joka ERA esimerkiksi, joka liittyy lupamenettelyihin, rautatiekalustoon, kun niitä markkinoille tuolle, niin annetaan turvallisuussertifikaattia eri yhteisyrityksille – ERTMS esimerkiksi. Eli ne ovat tärkeitä aiheita ja odotan mielenkiinnolla nyt tämän työstämistä jatkossa. Merci beaucoup. Kiitos, herra Ötjän. Herra Kaff, puhutteko tekin? No, thank you. I, I feel I addressed all... Ei kiitos. Minä tässä alustuksessa kyllä otin kaikki asiat mielestäni esille jo. Herra Jambatski. Aika hyvin meni vai mitä? Благодаря, уважаема госпожо председател. От името на групата на европейските консерватори и реформисти. No kyllä, meni. ECRn nimissä haluan э, todeta, että olemme tyytyväisiä siihen, että liikennealan virastoissa ja yhteisyrityksissä ollaan oltu rahoituksen suhteen äh, kurinalaisia ja rahan käytön suhteen kurinalaisia. Äh, näin ollen tuemme äh, vastuuvapautta. Toki katsomme, että monissa virastoissa parantamisen varatoiminnassa olisi esimerkiksi meriturvallisuusvirasto voisi kyllä parantaa toimintaansa ja me olemme huolissamme siitä, että Äh, lennokkioperaatiot ovat viivästyneet, äh, rannikkovartiosto äh, puitteissa ja tämä on maksanut sitten 6 miljoonaa euroa. Samoin sitten riskejä tulisi todella minimoida. Ei saa unohtaa sitä, että laittomasta maahanmuutosta hyvin suuri osa tulee meriteitse ja siksi tämä virasto on hyvin kiireinen ja me emme saa vaarantaa turvallisuutta. Samoin olemme huolissamme viraston paikasta, toimipaikasta Valenssian ja Leon. Ja ihan niin kuin Euroopan parlamentti, niin tarvitaanko tosiaan kaksi toimipaikkaa? Eikö yksi riittäisi kustannustehokkuuden nimissä? Tarvitsemme yksityiskohtaisia tietoja tästä rautatieviraston toimipaikkakysymyksestä. Artikla 71 asetuksessa siihen nyt viittaan. On hyvin tärkeää, että kustannukset jaetaan reilulla tavalla osallistuvien valtioiden kesken. Kiitos. Merci à vous. Kiitos teille. Onko Guesta joku? Ei. Eli komissiosta herra Ignacio de Dios. Kertokaapa komission kanta. Yes, thank you. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokunnan suosituksia antaa vastuuvapaus hajotetuille virastoille ja yhteisyrityksille liikenteen alalla. Ja se, että tunnustetaan saavutettu edistys tähän mennessä EU-elimissä. Ehkäpä muutama selvennys tai lisäkommentti liittyen valmistelun ensimmäisen osa liittyen erään säännönvastaisuuksiin. Se pitäisi ymmärtää vähän sen suuntauksen valossa, joka on ollut viime vuonna. Säännönvastaisuudet olivat vähempiä määrältään, mutta siellä oli tavallaan myös vähemmän asianosaisia, eli suuntaus ehkä olisi hyvä panna merkille, kun se on kuitenkin myönteinen. 2018 ei ollut minkälaisia poikkeuksia tässä poikkeusrekisterissä vai säännönvastaisuuksia. Sitten EMSasta täytäntöpano ongelmat miehittämättömissä ilma-aluksissa ja merivartiosta toiminnassa pitää paikkansa, että se on johtanut täytäntöpanossa merkittäviin ongelmiin, mutta voin vielä kyllä vahvistaa, että tämän vuoden aikana täytäntöönpano talousarviossa on kohentunut näillä aloilla. Nyt on saatu aikaan sopimus EASan kanssa myös näiden toimien hoitamisesta. Frontexkin on mukana rahoittamassa toimintaa näiltä osin. Täytäntöönpanon seuranta talousarviossa on nyt vahvistunut tämän vuoden kuluessa. Eli ehkä on syytä sekin ottaa esille. Kiitos. Merci. Kiitos teille ja sitten vielä nopeasti uudelleen puheenvuoro 30 sekunniksi. Valmistelija Rova Grappini, olkaa hyvä. 30 sekuntia. 30 sekuntia. Vreau mun... Puoli minuuttia. Kiitokset vielä varjoesittelijöille. Mm, kaikkien ryhmien varjoesittelijöille kiitokset ja minä olen täysin vakuuttunut eh, siitä, että saan hyviä tarkistuksia, joiden ainut tavoite on parantaa virastojen toimintaa. Se on lopullinen tavoitteemme. Kiitos panoksestanne ja saamme varmasti oikein hyvä lausun. Kiitoksia Rova Krapini. Monteron ja asioissa 12. joulukuuta määräaika tarkistunut, että sitten 21. tammikuuta äänestys täällä valiokunnassa, niin että täysistuntoon mennään maaliskuussa. Siinä aikataulu. Ja nyt sitten pyytäisin ne, joilla oli oikeutta jäädä saliin, lähtisivät salista, koska aiomme pikaisesti aloittaa kokouksen suljetuin ovien kuuden minuutin päästä. Euroopan komissio tapaamisiin. Ei se ole minun eleeni, vaan teidän eleenne. Merci de quitter la salle. Pyydän, että lähdette salista ja sitten pikemmittä puhetta, puheenvuoron saa esittelijämme. Ensinnäkin sähköinen koulutus tavaroiden siirrossa. No, ai, komissio haluakaan lähteä. Deli, odottakaapa. Kovin hidastelet, haluat saada tietoja hekin. No niin. Thank you very